Guten Morgen, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Ja. Hyvää huomenta, kollegat. Nyt täällä on eri ääni kellossa. Pahoitellaan, mutta Alan Lama Suur on juuttunut mielenosoitukseen. Hän ei siihen osallistu kylläkään aktiivisesti, mutta niin en tiedä mistä kyse on mielenosoituksessa, mutta minulle on sanottu, että hän on siellä auton kanssa jumissa. Mutta sen ei pitäisi estää nyt sitten aloittaa sitä, että me aloitamme työmme. Aloitamme äänestyksellä niin kuin oli suunniteltu. Ja se nyt sitten yhteisesti tehdään. No tullaan ensimmäiseen äänestykseen. Lisätalousarvio neljästä. Se on Sidornian vastuulla? Ähm, wir haben... Du willst das Wort nicht mehr, nein. Et tarvitse enää puheenvuoroa. Voidaan mennä suoraan äänestykseen. Wir haben einen Änderungsantrag. Ähm, der Änderungsantrag... Meillä on tarkistus numero yksi puolesta. En nähnyt. Joo, sitten vasta äänet decía Sitten loppuäänestys puolesta vastaan. Eli vähemmän. Niin Sitten tyhjää. Hyväksytty. Niin vai viisi? We are in favor. Ah, we are in favor. Okay. Joo, me olemmekin puolesta. Sidonia, me olemme puolesta, Sorry. No, siinä oli virhe. It's, no, it's not too early, to be honest. Taitaa olla liian aikaista. No, Seuraava kohta. No. The first? Ah. Mm. Ich, ich bekomme jetzt gerade erklärt, dass wir... Nyt minulle selvitetään, että ensin onkin Karl Haglundin mietintö, josta äänestetään. Siinä on moniakin tarkistuksia. Ensimmäinen tarkistus numero yksi esittäjältä on vedetty pois. Tarkistus seitsemän SID-ryhmältä Derek puolesta. Vastaan tyhjää. suuri enemmistö puolesta. Sitten tarkistukset kahdeksasta 23. Voidaanko äänestää yhtenä ryhmänä? Onko jollakulla sitä vastaan? Ei. Hienoa. compromise Where? one is adopted, but uh, then we have to uh, vote. That's a or, mistake. That's a mistake. Okay. No compromise. <laughs> Lots of mistakes also, today. ja, Entschuldigung, aber Pahoittelen, mutta paperithan painettiin ennen kuin... Eli se oli liian aikaisessa vaiheessa. No 8.23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja, ja, ja, ja. Jetzt gehen wir zu, zum Änderungsantrag. Sitten siis tarkistus kaksi. Johdatuksen kappaleesta 14 puolesta vastaan tyhjää, yksi tyhjä, kaikki muut puolesta. Sitten kompromissitarkistus yksi esittelijältä puolesta vastaan Yksi ja tyhjät äänet hyväksytty. Sitten, ja se olikin katettu, ei. Otetakaan 24, sitten 26 puolesta vastaan tyhjää, ei tyhjää. Hyväksytty. Sitten 27 ja 28 samanlaiset puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjää, loput vastaan. Sitten tarkistus 5. Johdantosan kappaleesta 18 puolesta vastaan tyhjää yksimielisesti hyväksytty. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää yksi tyhjä, luvut vastaan. Sitten 30 puolesta vastaan tyhjää. Ei tyhjiä yksimielisesti hylätty. Sitten 31 puolesta vastaan yksi tyhjiä ei tyhjiä, yhdellä vastaanella hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjä, loput puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjä, hylätty. Eikun yksimielisesti hylätty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjä, loput puolesta hyväksytty. 36 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Ei tyhjä, yksimielisesti hylätty. Sitten tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää myöskin yksimielisesti hylätty. Sitten loppuäänestys. Näin muutetun mietinnön puolesta. Käsi ylös. Vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä, loput puolesta. Sydämelliset onnittelut. Jetzt Matera. Jetzt Barbara.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 nyt on kaksi tapausta ikään kuin, josta voidaan äänestää. Kolmas tapaus, siitä ei vielä äänestää. Olen juuri kuullut sen, mutta otetaan nämä kaksi vuorotellen. Mutta ensin ennen kaikkea kuulemme esittelijää. Hmm? Sarò breve, president. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Viimeisessä budjettivaliokunnan kokouksessa minä yksityiskohtaisesti esittelin kolme tapausta, joista äänestin Tanska, Saksa ja Portugali. Näiden maiden tapaukset ei ole mitään ongelmaa, joka liittyisi näistä mihinkään, mutta haluaisin korostaa, että olemme lykkäämässä äänestystä Renault-tapauksesta. Se, kuuluu yksin, se oli yksi näistä suurista pyyn, suurimmista pyynnöistä, joita koskaan on tehty globalisaatiorahastolle. 3800 työntekijää, 24,5 miljoonaa euroa kyseessä. Työllisyysasianvaliokunnan linjan mukaisesti meidän valiokuntamme pyytää tiettyjä selvennyksiä Renon johdolta ja samalla kun odotamme näitä selvityksiä, olemme kaikki sopineet lykätä tätä äänestystä eteenpäin. Sillä välin äänestykset, jotka pidettiin, pidetään niin se torstaina täysistunnossa, ne ovat erittäin tärkeitä, koska ne koskevat rahaston tulevaisuutta. Olen kuullut, että me kaikki äänestämme yhdessä jotta voittaisimme nämä pienet hankaluudet, joita tielle on tullut. Viittaan puheenjohtaja Peresin päätöslauselmaan. Me luottavaisia sen suhteen, että äänestystulos on myönteinen. Also wir müssen jetzt Kiitoksia. Eli kolmesta tapauksesta äänestetään. Tanskan, Portugalin ja Saksan tapauksista. Ja aloitetaan Tanskasta. Siellä on joitakin tarkistuksia. Ne käymme läpi nopeasti. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Viisi. Sitten tyhjätään nyt. She's in favor. Ja, ja, ja, ja. Okei. Okay. Um. Bei 5, 6 Gegenstimmen. Kuusi vastaääntä. Hyväksytty. Tarkoitus kolme. Puolesta. Vastaan. Ja hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Seitsemän vastaan hyväksytty. Niin, tyhjät piti vielä kysyä. Tarkoitus viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Kaikki tässä vastaan näin oikein. Tarkoitus kuusi puolesta Kuusi puolesta vastaan. Selvästi enemmän kuin kuusi tyhjiä. Yksi tyhjä. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Kaikki. Tyhjä. Ei, kaikki vastaan. Tarkistus yksi puolesta Viisi vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Viisi puolesta. Loput vastaan. Eli hylätty. Sitten näin muutetusta mietinnöstä äänestä loppuäänestys puolesta vastaan Kaksi vastaan. Tyhjää. Kaksi tyhjää, kaksi vastaääntä. Hyväksytty. Barbara, onnettelut. Mutta sitten vasta kun kaikki kolme on valmiina. Sitten toinen tapaus, Saksan tapaus. Kaksi tarkistusta. Tarkistus kaksi puolesta Kuusi vastaan. Enemmän kuin kuusi tyhjää. Yksi tyhjä. Kuusi puolesta luvut vastaan. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kuusi puolesta loput vastaan. Hylätty. Loppuäänestys koko mietinnön puolesta. Vastaan. Kolme vastaanta. Tyhjää. Kaksi, kolme vastaan. Loput puolesta. Hyväksytty. Sitten Portugalin tapaus. Siellä ei ole tarkistuksia. Kuka puolesta, että hyväksytään Barbaran esittämällä tavalla? Vastaan. Yksi tyhjää. Neljä. Neljä tyhjää yksi vastaan niin hyväksytty. Barbaran nyt kaikista kolmesta tapauksesta sydämelliset onnittelut. Ah, good gefunden. Mhm. Nun haben wir die Transfers abzustimmen. Sitten pitää äänestää siirtoesityksistä. also den ähm, Transfer numero 22, den... Siirto 22, siitä emme äänestä, koska se liittyy Renaultin tapaukseen Ranskassa. Eli se on vielä vireillä, eli sen kanssa odotetaan. Sitten 25, siirto 25 Sidornian puolesta. Ketkä muut ovat puolesta? vastaan. Yksi vasta ääni tyhjää. Ei tyhjiä. Yhdellä on näin hyväksytty. Sitten siirto 26. Sidonia myös puolesta. Ketkä muut ovat puolesta? Vastaan. Yksi vasta ääni tyhjää. Ei, yhdellä vastaanella hyväksytty. Sitten 27, se on viimeinen, jonka minä vien äänestyksenä läpi Sidonia puolesta. Kuka muu puolesta? Vastaan. Yksi vasta ääni. Tyhjää. Ei muita. Eli hyväksytty. Nyt luovutan puheenjohtajuuden eh, mielenosoitukseen Juttunelle puheenjohtajalle. Merci Jutta, pardon. Kiitos Jutta ja pyydän anteeksi Jutalta ja kollegoilta, mutta Brysselin kaduilla on mielenosoituksia ja minun täytyi asemalta kävellä tänne. Eli meidän täytyy vielä äänestää tietyistä siirroista. Ensimmäisenä siirto 23, Sidonia. Hän puoltaa puolesta vastaan. Yksi vastaan tyhjä äänet, ei tyhjiä, eli hyväksytty. Sitten siirto 30. Sidonia puoltaa puolesta äänet vastaan. Yksi vastaan tyhjät äänet, ei tyhjiä, hyväksytty. Sitten 32. Sepol. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Yksi vastaan. Tyhjää sama äänestystulos hyväksytty. Sitten 33. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 35. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan Yksi vasta ääni tyhjää hyväksytty. Voilà. Alors, nous avons d'autres votes. Sitten meillä on muitakin siirtoäänestyksiä, jotka liittyvät muiden toimielinten talousarvioihin. Helka Tryppel on esittelijä, mutta pyytäisin, että tätä lykättäisiin, koska kuten te tiedätte, parhaillaan on käynnissä sovittelu puhemiehistön ja parlamentin eh, valtuuskuntien välillä liittyen parlamentin talousarvioon ja Helga on esittelijänä hän osallistuu tähän. Eli ehdottaisin, että äänestämme tästä sitten, kun hän tulee paikalle. Sitten voimmekin siirtyä tarkastelemaan Niin. Ehdottaisin, että siirrymme kohtaan seitsemän. Raimer Böge on paikalla. Toisin sanoen kohta, joka käsit valmistelee neuvotteluja monivuotisista rahoituskehyksistä vuosille 2014-2020. Valitettavasti Jean-Luc Dean ilmoitti minulle, että hän ei pääse tänään paikalle. Eli pyytäisin Raimeria kertomaan meille, jos hänellä on jotakin uutta tietoa. Muistuttaisin teitä siitä, että me kävimme ensimmäisen näkemysten vaihdon liittyen uuteen menettelyyn, joka Puolan puheenjohtajakaudella hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. Me kävimme ensimmäisen näkemysten vaihdon ennen yleisasioiden neuvoston kokousta, joka varsinaisesti käynnisti tämän, ja tämä tapahtui 12. Eh, syyskuuta. Tuolloin eh, parlamenttia edustettiin edusti väliaikainen valtuuskunta suurevaliokunnan puheenjohtaja ja esittelijämme Böke olivat mukana. Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että piakkoin, ehkäpä tulevina tunteina, löisi lukkoon tämän valtuuskunnan lopullisen koostumuksen, eli mitään päätöstä ei ainakaan minun tietojen mukaan ole tehty. Eli että näissä asioissa ei ole menty eteenpäin. Mitä itse sisältöön tulee ja aikatauluun, mitä tulee näihin muihin tapaamisiin Trion kanssa yleisasioiden neuvoston nimissä, tästä on sovittu että lokakuussa tapaamista ei ole siinä mielessä, että lokakuussa yleisten asioiden neuvostossa keskustellaan huippukokouksesta. Mutta kuukausittaiset äh, kokoukset marraskuusta, marraskuussa ja joulukuussa. Niissä tarkastellaan näitä monivuotisia rahoituskehyksiä. Marraskuussa hieman käydään pyöreän pöydän keskusteluja, keskustellaan näistä suurista linjoista budjetti budjetin kannalta tärkeimmistä asioista, oli sitten kysymys maatalouspolitiikasta tai koheesiopolitiikasta Ja sitten joulukuussa käydään keskustelua uusista omista varoista. 21. ja 21. lokakuuta neuvottelujen rinnalla, jotta keskustelu laajenisi, käydään eh, eurooppalainen talouskonferenssi. Gariga eh, oli Euroopan parlamentin hyväksymän päätöslauselman takana. Tämä siis liittyi surevaliokuntaan. Ja tässä konferenssissa tuodaan yhteen sitten kansalliset parlamentit ja EUn toimielimet. Korkean tason neuvotteluja on käyty parlamentin korkeiden viranomaisten Puolan kanssa ja komission kanssa ja näyttäisi siltä ja heti kun saan vahvistuksen, niin kerron tästä koordinaattoreillekin ja budjettivaliokunnan jäsenille, mutta näyttäisi siis siltä, että 80 kansallisten parlamenttien jäsentä tulisi paikalle, koska näitä parlamentteja on 40, siis 27 jäsenmaassa, jos otetaan ylä- ja alahuoneet huomioon. Ja tuolloin parlamentti pyytäisi, että se saisi 40 Euroopan parlamentin jäsentä tähän konferenssiin mukaan. Mutta nämä neuvottelut ne eivät kuulu minun toimivaltuuksini, eli minä vain toimitan teille nämä tiedot, joita minulla tällä haavaa on, ja tietenkin pidän teidät ajan tasalla jatkosta. Niin. Eli nämä yleispuitteet ja aikataulumenettely. Raimer, onko sinulla jotakin lisättävää tässä vaiheessa? Ole hyvä. Äh, Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Uskon, että Sihteeristö on lähettänyt jäsenille muistion näistä keskustelukohdista, joista 12.9. tässä briefauksessa puhuttiin. Ja teemana on joustavuus ja budjettirakenteet. Ehkä pitäisi ottaa vielä esille, että voidaan toivoa, että seuraavat puheenjohtajat Tanska, Kypros niin se, mitä Puola on nyt alkanut, mutta tietysti että tätä jatketaan intensiivisesti, vaikka kaikissa jäsenmaissa ei oltaisikaan samaa mieltä. Miten intensiivisempiä keskustelut ovat, niin sitä tietysti merkityksellisemmät ovat nämä eh, edeltävät kokoukset ennen yleisten asioiden neuvostoa. Toivottavasti on tullut esille, että miten tärkeää on ollut että kun ajatellaan surevaliokunnan mandaattia, että, että, että täysistunnolta saadaan neuvottelumandaatti, eikä sitä lykätä. Sitten se auttaa kyllä neuvotteluissa komission neuvoston kanssa. Sitten tämän konferenssin jälkeen, jossa tietysti tulee esille se, että Tanska ja Kypros samanlaista haluavat asfaltilistalle kuin aiemminkin, niin sitten, sitten puhutaan maatalousneuvostosta asioista ja rakenneasioista, sitten omista, omista varoista. Joulukuussa sitten se pääsee vauhtiin se prosessi. Mutta kysymys, että minä ajankohtana sitten nämä kuumat neuvottelut alkavat miten asiat esittele- menevät eteenpäin neuvoston tasolla, milloin parlamentista voidaan jonkinlainen järkevä neuvottelutarjous esittää. Se tietysti riippuu muista kuin budjettiasioistakin. Jos nyt seuraavana kuukausina sitten onnistuu pitää rivit koossa ja päästä kriisistä eroon ja saada puhtia tähän integraatiokeskusteluun juuri kansallisten parlamenttien osalta, jossa tietysti on hyvin vilkaita keskusteluja, niin se voi meitäkin hyödyttää Siinä mielessä meidän pitäisi nyt hyvin intensiivisesti käyttää hyväkseen näitä mahdollisuuksia, joita puolen pohjoitakaudesta tulee. Ja sitten keskustella täällä meidänkin keskuudessamme, että miten valmistaudumme yksityiskohtaisesti tähän tulevaan konferenssiin ja mitä strategioita sitten näissä keskusteluissa neuvoston kanssa aiomme käyttää. Kiitoksia. Niin yksi vielä eh, ottaisin esille. Budjettivaliokunnan näkökulmasta yksi asia tulee tärkeäksi, että miten saamme aikaan sen myöskin Euroopan parlamentissa itsessään, kun puhutaan monivuotisesta rahoituspuitteista – Miten se voidaan liittää siihen, että mitä tässä suuressa lainsäädäntöpaketissa menee eteenpäin rinnakkain? Tutkimus, maatalouspolitiikka, rakenteet, rakennepolitiikka, siinä parlamentin merkitys kasvaa ja myöskin, että miten pidetään ehtona sitä, että saadaan lisää joustavuutta. Mutta siis lukujen lisäksi myös sisältö on hyvin tärkeää, että mitä eri teema-alueilla sisällöistä puhutaan ja miten näitä sisältöitä saadaan läpi. Se on tietysti tärkeää, tärkeä asia myös meille pitää nämä asiat yhdessä. Kiitoksia. Oui, je vous remercie, Raimer. Kiitos, Raimer. Todellakin kaikki ne yhteydenpidot, joita meillä on viime päivinä ollut Puolaan, puheenjohtajamana oli kysymys pääministeristä tai eurooppaministeristä tai budjettiasioiden valtiosihteeristä. Meillä on sellainen vaikutelma, että Puola puheenjohtajamaana sillä ei ole kiirettä käynnistää todellisia neuvotteluja meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tällä hetkellä Puolassa ollaan vaalikampanjan pyörteissä ja ajatuksena on käydä tällaisia näkemysten vaihtoja, mutta jättää sitten Tanskalle puheenjohtajamaana käynnistää nämä varsinaiset neuvottelut sekä neuvostossa, siis heidän keskenään, mutta myöskin parlamentin kanssa tässä on taas suuri tuntematon. Tanskalaisilla on ollut omat vaalinsa viime viikolla ja uusi koalitiohallitus, sitä ollaan muodostamassa. Ja sen tietenkin täytyy muodostaa sitten oma neuvottelukantansa Tanskan valtuuskunnalle ja sitten sen täytyy ottaa puheenjohtajuus vastaankin kuudeksi kuukaudeksi. Me olemme yhteydessä Tanskan pysyvään edustustoon, olemme näin jo tehneet useamman viikon ajan, koska me haluamme jatkuvuutta näihin asioihin, ainakin mitä tiedonkulkuun tulee. Mutta todellakin neuvottelut lähtevät liikkeelle aika hitaasti, eivätkä todennäköisesti käynnisty todellisuudessa ennen ensi vuoden alkua. Ja kuten Raimer sanoo, tuohon mennessä Euroopan unionin komissio on kuitenkin luonut poliitikoille oikeusperustat, ne toimet, joita rahoitetaan kaudella 2014-2020, siis maatalouspolitiikka, koheesiopolitiikka ja nämä muut suuret politiikat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä voi olla kokonaiskuvaa sekä näistä uusista ehdotettavista politiikoista, jotka juontavat juurensa lainsäädäntömenettelyyn, tavanomaiseen lainsäädäntömenettelyyn ja niiden budjettivaikutukset. EPPn koordinaattori on nyt hukannut paikkansa. Eihän koskaan edustaja ole mukavaa, jos hän hukkaa paikkansa, mutta näköjään ongelma saatiin ratkaistua. No niin, kiitos tästä aiheesta. Kiitoksia ensinnäkin Raimerin näistä annetusta tiedoista. Koska tulen tanskalaisesta oppositiosta, voinkin sanoa, että, siis uudesta oppositiosta siellä, voin sanoa, että on aikamoinen yhteisymmärrys eri puolueiden kesken siitä, miten hoidetaan näitä asioita, joten uskon, että tulette näkemään, että paljonkin jatkuvuutta löytyy näissä kysymyksissä. Mutta varmastikin tuleva vuosi koskee yksityiskohtia, joilla aivan oikeassa. Nyt meidän täytyy sitten katsoa, minkälaisia rakennerahastoja meillä tulevaisuudessa on ennen kuin päätämme puitteista. Jotakin järkeä tarvittaisiin näihin neuvotteluihin, mutta tiedämme senkin, että loppujen lopuksi valtioiden päämiehet keskustelevat Herra Rompäyn kanssa ja ehkäpä meidän pitäisi myös valmistella sitä, kuinka me silloin varmistamme sen, että kuulumme osana neuvottelijoihin ja tietenkin erittäin hyvä valmistautuminen tässä vaiheessa, kun on selkeä käsitys siitä, mitä eri politiikat tulevat maksamaan, niin sillä on erittäin suuri merkitys, että varmistumme siitä, että ei synny liian monia epämääräisiä pätkiä, jotka pitää siistiä sitten siinä vaiheessa, kun ollaan istumassa neuvottelupöydässä jäsenvaltioiden kanssa ja jokainen haluaa rahansa takaisin. Siitäkin tulee varsin mielenkiintoinen asia. Kiitos. Oui, merci Anne. Kiitos, Ann. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tulevaksi, tuleva pääministeri on Roa Torning Smith. Ja jos näin on, niin hän on meidän entinen kollegamme, ja joka istui sosiaalidemokraattien rivissä. Ja hän oli hyvin aktiivinen jäsen valmistelukunnassa, jossa keskusteltiin Euroopan tulevaisuudesta, eli voitaisiin olettaa, että että heidän yleissuuntauksensa sen tulisi olla myönteinen, mitä eurooppalaiseen henkeen tulee. No mutta tietenkään tämä ei koske ketään muita kuin tanskalaisia ystäviämme. Kiitoksia. Eli ehdotan, että tämä kohta on nyt käsitelty. Nyt Helga on tullut paikalle. Helga, joka oli kovin kiireinen sovittelussa. Hän on tullut siis paikalle ja täten ehdottaisin, että jos Helga on valmis, niin äänestäisimme nyt näistä siirtoesityksistä, koska niitä on joitakin teidän nimissänne, eli me olemme äänestäneet jo Sidonian kohdasta, komission siirroista, ja jos tietoni pitävät paikkansa, niin meillä on kolme siirtoesitystä liittyen muihin toimielimiin muut koordinaattorit ja valtuuskuntien jäsenet, jotka ovat, olivat sovittelussa, he ovat nyt tulleet paikalle, eli nyt varmaankin voitaisiin näistä äänestää. Eli heti kun Helka on valmis, niin voimme ryhtyä äänestämään. Donc, le, le, le comité des régions. Eli alueiden komitea ja sitten tilintarkastustuomioistuin. Helka? Thank you, Chair. So on the first transfer... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäistä, ensimmäinen siirto on tietoista, jotka on vältetty alueiden komitealta. Tämän alueiden komitean ehdotus, joka synnytti varsin suuria kustannuksia, tulee matkakustannuksiin, päivärahoihin, alueiden komitea tämän takia haluaisi siirtää 25 000 euroa budjettikohdastaan äh, harjoittelupaikkoihin ja esittäisin viranomaisiin budjettikohtaan erilaiset menot koskien palkkauksia. Minä ehdotan, että ei vastusteta tätä siirtoa. Hyvä. Kiitos. Kuka puoltaa tätä siirtoa, jota esittelijä puoltaa? vastaan, yksi vastaan, tyhjät äänet hyväksytty. Sitten seuraava siirto tilintarkastustuomioistuimesta. Esittelijä. Öm, kiitokset. Sitten meidän täytyy pohtia kahta siirtoa tilintarkastustuomioistuimelta. tuomioistuin halusi siirtää 60 000 euroa palkka koskien henkilökuntaa, budjettikohtaansa koskien muuta henkilöstöä ja ulkoisia osastoja. Perusteluna on se, että tuomioistuin tarvitsee enemmän ulkoisia kääntäjiä monet omat kääntäjät tällä hetkellä on uudelleen asetettu uusiin tehtäviin, jotta heistä tulisi tilin tarkastajia. Tämä on varsin yleistä siellä henkilöstöpolitiikassa. Vaikkakin voisi ilmaista epäilyjä tästä asiasta, niin kannattaa ottaa, en siltikään usko, että tämä olisi mikään ongelmakohta meille. Sitten toinen siirto koskee sitä, että vahvistetaan tilintarkastustuomioistuimen budjettikohtaa koskien ulkoisia asiantuntijoita. No, summa on noin 20 000 euroa. Määrärahat otettaisiin sen budjettikohdasta, joka koskee tuotantoa ja miten si- jaetaan virallista lehteä. Ehdottaisin jälleen kerran, että ei vastustettaisi näitäkään kahta siirtoa. Kiitos. Siis ehdotatteko, että äänestämme näistä molemmista yhtä aikaa? Kuka puoltaa näitä kahta siirtoa, jotka esittelijä esitteli? Sitten vasta-äänet yksi vastaan tyhjät äänet, ne on hyväksytty. Eli tässä kaikki siirrot ja muita äänestyksiä ei ole. Ehdottaisin Helgalle, että jatkatte, pidätte puheenvuorostanne kiinni ja esittelette meille kohdan kuusi esityslistalta. Siinä on kysymys lisätalousarvioesityksestä numero viisi, ja joka liittyy Euroopan tietosuojavaltuutettuun ja Euroopan ulkosuhdehallintoon. Helga, voitteko esitellä meille tämän projektin? Tiedän, että te olette olleet yhteydessä tiettyihin tahoihin. Ehkä voisitte kertoa meille, mikä tilanne tällä hetkellä on. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. I already made my point. Kiitoksia. Minä jo puhuin tästä selvästi viimeisessä kokouksessamme eurooppalaista tietosuojavaltuutetusta, joka on osa korjaavaa no, lisätalousarviota. Uskon, että tämä on tällainen liian pieni asia, että sitä käsiteltäisiin lisätalousarvioluonnoksessa. Lisäksi en näe minkäänlaista tarvetta lähteä muuttamaan suun, EDP-suunnitelmaa, e joka koskee vuotta 11 jo. Tämä tarkoittaa sitä, että minä pidän kiinni kannastani hoitaa asia seuraavassa talousarviossa, mutta ei tässä vaiheessa lisätalousarvion yhteydessä. Kiitoksia. Jos teitä kiinnostaa, voin antaa teille enemmänkin tietoa asiasta. Sitten ulkosuhdehallinnosta minulle mitään ongelmaa, että siirretään 40 virkaa pysyviksi viroiksi. Minulla on kuitenkin ongelma, mitä tulee tähän uudelleenjärjestelyyn ulkosuhdehallinnon henkilöstösäännössä, jotta hyödynnettäisiin näitä korkeampia palkkaluokkia. En saanut tarpeeksi hyviä se, sen perusteluita tästä, näistä siirroista ja tästä tulevaisuuden johtopäätöstä. Ei ole mitään pakottavia syitä muuttaa henkilöstökaaviota ulkosuhdehallinnon pyynnön mukaisesti. Voin kyllä hyväksyä sen, että ulkosuhdehallinto uutena toimielimenä on vieläkin sellaisessa vaiheessa, että sen täytyy sopeuttaa alkuperäisiä suunnitelmiaan esimerkiksi se eh, ottaen huomioon ylennykset, mutta se ei kylläkään riitä näitä huomattavia muutoksia keskijohdon ja korkean korkeassa palkkaluokassa. Tässä yhteydessä haluaisin myös huomauttaa, että Afet ovat varsin kriittisellä estymistavan samassa asiassa koskien 2012 talousarvioesitysmenettelyä. Neuvosto on määritellyt kantansa ja on hyväksynyt lisätalousarvioesityksen näin ehdotettuna. Minun täytyy sanoa, että minua hämmästyttää, niin koska muissakin poliittisissa kysymyksissä neuvosto on hyväksynyt varsin tiukan kannan ja puoltanut säästöjä – pikemminkin. Minun on vaikea nyt ymmärtää tätä logiikkaa, joka toisaalta koostuu siitä, että vähennetään elintarvikeapua kaikkein köyhimmille eurooppalaisille, mutta toisaalta luodaan sitten näitä korkeita virkoja kansallisen virkamiehille EU-toimielimissä. E olen tietoinen tietenkin siitä, että meidän täytyy valmistella tässä kompromissia, ja minä uskon, että yksi vaihtoehto saattaisi olla, että ulkosuhdehallinto ottaa mukaan laskelmiinsa yhden kolmasan henkilöstöstään, jonka täytyy olla peräisin jäsenvaltioista jo tämänhetkisten kansallisten asiantuntijoiden lisäksi. Näin voitaisiin vähentää korkeita virkoja, joita jäsenvaltiot tuntuvat tässä vaativan omille kansalaisilleen lopuksi, koska uusi versio mietinnöstä on vasta hiljattain teille lähetetty niin ehdottaa sitä lykättäisiin aikaraja tarkistusten jättäjälle 27. syyskuulle kello 12, jos, jos teille tämä sopii puheenjohtaja. Très bien, je Donc la proposition... Kiitos. Eli esittelijän ehdotus on harvinaisen selvä. Herra Vaughan. Yeah, thank you, Chair. Uh, very briefly, uh, my... Kiitoksia hyvin lyhyesti. Kollegani Roberto Gartieri. Hänellä oli moni huolinaiheita tästä ja hän on todennut lähettää sähköpostin, sähköpostin näistä kohdista. Sain juuri Kalterilta uuden sähköpostin. Näihin huolenaiheisiin on taidettu nyt vastata. Hänen päähuolenaiheensa oli se, että että kaksi kolmasosaa tulisi EU-toimielimistä ja yksi kolmasosa tulisi jäsenvaltioista. Olen katsonut tätä taulukkoa, jossa hahmotellaan näitä prosenttiosuuksia – ja näin ei ehkä saattaisi olla. Mutta jotenkin muita huolenaiheita saattaa olla, joita esittelijäkin eh, kuvasi, joten saa, pystymme tukemaan tätä, että tarkistuksen äänestämistä lykätään. Hyvä. Tämä vaikuttaa ihan järkevältä ehdotukselta, jos nyt otetaan huomioon esittelijän esittämät argumentit. Eli jos muita huomioita ei ole, niin todellakin ehdottaisin, että siirretään tätä tarkistusten määräaikaa 27. syyskuuta. Saamme näin viikon lisäaikaa, koska esittelijällä kuitenkin on suuria varauksia näiden ehdotusten suhteen, joita komissio ja neuvosto ovat tässä tehneet. Hyvä. Sitten voimme mennä esityslistalla eteenpäin käännyn Jöran Färmin suuntaan. Hän on esittelijänä Euroopan naapuruspolitiikan uudelleen tarkasteluasiassa. Meillähän on ollut jo tilaisuus keskustella tästä aikaisemmin. Haluaisin antaa nyt Jöran Färmille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. No, kuten ne voitte nähdä, niin meillä on ulkoasioiden valiokunnalta lausunto ja myöskin lausunto niiltä esittelijöiltä, jotka ovat vastuussa eteläisestä ja itäisestä naapurustosta. Tämähän pohjaa komission ehdotukseen uudelleen tarkasteluksi. Tämä on hyvin monimutkainen asia, koska se on hyvin akuutti asia ja osittain se on jo siirtojen kautta hoidettu vuonna 2011 tietenkin meidän täytyy tästä keskustella uudelleen sitten, kun keskustellaan vuoden 2012 talousarviosta, mutta tässä nyt on kysymys lähinnä tästä välineestä, joka on pitemmän aikavälin asia budjettivaliokunnan lausunnossa me pitäydymme tietenkin äh, budjettiasioissa tähän välineeseen liittyen. Tähän liittyy tietenkin paljon poliittisiakin ulottuvuuksia, mutta niitä käsittelee pääasiassa ulkoasioiden valiokunta. Me sanomme, että on tärkeää, että naapuruuspolitiikkaamme ei tarkastella yksinomaan apuna, vaan se on myöskin tärkeää Euroopan unionin politiikkaa, koska siihen liittyy taloudellisia integraatioon liittyviä ulottuvuuksia. Meidän täytyy tarkastella sitä siis näistä molemmista näkövinkkeleistä. Ja sitten äh, neljännessä ja toisessa kappaleessa käsitellään näitä monimutkaisia ehdotuksia. Ongelma on se, että että neuvosto on johtopäätöksissään sanonut kesäkuussa, että se ei halua käsitellä näitä pidemmän aikavälin asioita, esimerkiksi tämä välineen roolia monivuotisissa rahoituskehyksissä. Meidän mielestämme tämä olisi kuitenkin tärkeää, eli se mitä me teemme nyt, se täytyisi ottaa huomioon myöskin pidemmän aikavälin perspektiivillä, jotta voitaisiin ottaa huomioon se, mitä on tehty tämän akuutin välinen suhteen vuonna 2011, niin se täytyisi ottaa sitten pidemmällä aikavälillä huomioon tässä naapurissa naapuruuspolitiikassa ja monivuotisissa rahoituskehyksissä. Meidän täytyy myöskin harjoittaa itsekritiikkiä. Me olemme käsitelleet Pohjois-Afrikan ja Eteläisen välimeren tilannetta jo monia vuosia. Me olemme käyttäneet paljon rahaa tämänhetkisen ja edellisen medan yhteydessä mutta mitä nämä vaikutukset ovat olleet. Meidän täytyy todellakin tarkastella tätä. Me luulimme tukevamme demokraattisten toimielinten rakentamista, mutta ehkä me olimmekin tukemassa äh, diktatuurien, äh, diktatuurien perustamista. Eli tätä meidän täytyy tarkastella huolella, koska meillä on edelleen väline, jossa on monia ulottuvuuksia. Siellä on taloudellinen ulottuvuus, mutta siellä on myöskin äh, demokraattisen kehityksen ulottuvuus toimielinten perustaminen niin edelleen. Meidän täytyy tarkastella tätä itsekriittisesti ja parantaa tätä välinettä tulevaisuuden varalta. On myöskin tärkeää, että me voimme koordinoida Euroopan unionin eri välineitä, koska osa tietenkin tulee komission talousarviosta, mutta tärkeimmät taloudelliset investoinnit tulevat muiden välineiden kautta, esimerkiksi investointipankin ja EAKRn eh, e kautta Eli jotta maksimoitaisiin nämä vaikutukset, niin meidän täytyy todella tarkastella sitä, mitä me teemme, ettei synny päällekkäisyyksiä, ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Me myöskin viittaamme siihen riskiin, joka on olemassa siitä, että tässä keskityttäisiin yksin omaan arabikevääseen ja näiden maiden tapahtumiin, mutta meillä on edelleen käsillä myöskin tärkeä Palestiinan kysymys ja palestiinalaisviranomaisen rahoittamiskysymys. Tietenkin meillä on YK UNRWA-ohjelma. Ajatuksena olisi, että No jos emme olisi lyhytnäköisiä, niin meidän tulisi harjoittaa hyvin varovaista politiikkaa. Toisin sanoen, joka vuosi komissiossa Palestiinan varoja on leikattu hyvin kovalla kädellä ja tarkoitusperät ovat poliittisia, eli halutaan painostaa lahjoittajia esimerkiksi arabimaista. Ja pahoin pelkään, että tällainen taktiikka ei toimi koska se tarjoaa meille hyvin lyhyen aikavälin ulottuvuuden, mitä tulee palestinalaisviranomaisen. Eli meidän tulisi olla pidemmän aikavälin lähestymistapa tässäkin asiassa. Arkaluontoinen asia on myöskin tämä etelän ja itä, idän välinen tasapaino. On puhuttu siitä, että kaksi kolmasosaa menee etelään, mutta eihän tässä liian tiukkoja voi olla, koska tietenkin täytyy mukauttaa tapahtumiin tämä politiikka, tietenkin suorituskyky ja vastaanottokyky täytyy ottaa huomioon. Viime viikolla Euronest kokoontui Strasbourgissa ja itäiset kumppanuusmaat ovat huolissaan siitä, että koko Euroopan unionin huomio on kiinnittynyt etelään, mutta itäkin on monestakin syystä äärimmäisen tärkeä heidän kannaltaan täm, tulevaisuudessa on olemassa sellainen vaihtoehto, että he, näistä maista tulisi Euroopan unionin jäseniä. Ja tästä syystä tämä on tärkeää. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia tässä e, etelä-itä-tasapainossa. Se on aivan varmaa. Sitten me ehdotimme myöskin, että meidän tulisi tarkastella e, sitä, että EU-ohjelmat ja virastot avattaisiin kolmansille maille ainakin tietyiltä osin olen puhunut jo koordinaatiosta, on olemassa vaara on kauhean suuri määrä ehdotuksia uusiksi äh, välineiksi. Äh, annetaan arabikevään maille äh, taloudellista tukea, demokratiatukea, kansalaisjärjestötukea. Ajatuksia on valtavasti, mutta meidän täytyy tässäkin olla varovaisia ja varmistaa se, että se mitä me rahoitamme, rahoitetaan hyvin ja että siellä on riittävää ehdollisuutta, jotta voidaan taata se, että EUn rahoitusta käytetään hyvin asioihin kappale kymmenen on kiistanalaisimpia. Ohjelmaa tulisi rahoittaa investointipankin äh, sieltä saatavilta varoilta. Mutta nyt tietyt jäsenvaltiot neuvostossa ovat jumittaneet nämä viime vuosina ja komission ehdotus on edelleen, että yksi viidesosa rahoitettaisiin tätä kautta ja asia on niin, että jos jäsenvaltiot eivät pura tätä äh, estettään, niin silloin meiltä puuttuu rahoitusta 20 prosenttia. Tästä syystä tämä ongelma täytyy ratkaista ja me haluaisimme, että investointipankin äh, varoja todellakin päästäisiin käyttämään. Ja sitten lopuksi erittäin tärkeä asia on koordinaatio jäsenvaltioiden ja unionin välillä. Tämä on historiallisesti ollut Pohjois-Afrikassa hankala asia. Tietyillä jäsenvaltioilla on historiallisia suhteita, kahdenvälisiä suhteita näihin maihin. Niillä on omia kansallisia äh, suhteita, Italia, Libya, äh, Ranska, Tunisia ja niin edelleen mutta koordinaatiossa on ollut puutetta näiden yksittäisten jäsenvaltioiden taholta ja tässä tilanteessa meidän täytyy koordinoida paljon paremmin kuin mitä aikaisemmin on tehty sekä taloudellisista että poliittisista syistä. Ja on myöskin hyvin tärkeää, että ne lupaukset, joita on tehty sekä unionin että jäsenvaltioiden suunnalta, ne täytetään. Valitettavasti meillä, me, tavanomaisesti me olemme luvanneet paljon, mutta suuri osa lupauksista jää täyttämättä ja näin ei arabikevään ja naapuruspolitiikan suhteen ei tulisi käydä. Eli tässä tämä lausunnon sisältö. Tietenkin otan vastaan ehdotuksia kollegoilta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 12. lokakuuta, eli teillä on vielä aikaa laatia tarkistuksia. Kiitos. Merci, Göran. Kiitos, Jöran. Tämä oli harvinaisen selvää. Sitten herra Ahtun. Mm -hmm. Dank u wel, voorzitter. Ik ben met name erg blij met de opmerkingen van mijn collega meneer Ferm. Mielelläni kuulin herra Färmin kommentit, että täytyy olla kriittisiä itsemme kohtaan. Viime vuosien aikana on laitettu paljon rahaa diktatoristen hallitusten tukemiseen Pohjois-Afrikassa erityisesti, ja mielelläni kuulen, että nykyisestä, demokra- nykyisestä demokraattisesta kehityksestä, mutta ei voi olla varmoja, että uudet hallinnot, jotkut niistä arabimaailmassa, maailmassa Kuulen Alek Akbarista, huhuja sharia lakien tulemisesta. En ole varma, että euroraha sinne pitäisi mennä, että käytetään tällaisiin asioihin. Hätäapu myöskin on ihan hieno asia, mutta kun puhutaan näiden maiden kehittymisestä, niin sen pitäisi olla ennen kaikkea niiden maiden itsensä vastuulla. Tämä oli hyvin oikeutettu huomio, hyvät kollegat. Sitten Ann Jensen. Well, I'd like... Minä haluaisin kiittää Jöran Färmiä erittäin selkeästä tiiviistä esittelystä ja selkeästä tiiviistä mietinnöstä. Minun ryhmäni voi tukea hänen lähestymistapansa. Minusta tässä on paljon asioita mukana, mutta mielestäni tämä on erittäin hyvä lähestymistapa. Herra Hartong mainitsi, että ei ehkä ole niin helppoa ja yksinkertaista tukea arabikevätä, eikä se koskaan olekaan ollut helppoa tehdä työtä näissä maissa. Minä muistan Euroopan koulutussäätiöstä, kun niiden piti, heidän piti kehittää koulutusta Egyptissä heidän piti käydä kirjeenvaihtoja 22 ministeriön kesken, eikä voinut pitää järjestää konferenssia ja keskustella heidän kanssaan, vaan piti hoitaa kaikki äh, varsin herkällä, hienovaraisella tavalla, miten nuorten koulutusta kehitetään, mutta voidaan kehittää tätä kautta maata. Mielestäni EU on yrittänyt toimia hyvin niin pitkälle kuin se vain on ollut meille mahdollista, ottaen huomioon olosuhteet ja Varmastikin tilanne ja olosuhteet voivat olla hankalat myös jatkossa, mutta Joran on kyllä erittäin oikeassa, kun huomauttaa siitä, että naapuruspolitiikalla politiikkaan liittyy useitakin eri aspekteja. Ja usein nämä kysymykset kiinnostavat, kiinnostavat valtais, valtaisesti EUta. Ja hän on kyllä oikeassa siinäkin, kun hän huomauttaa, että me tarvitsemme paremman tuntuman palestiinalaisten myönnetystä avusta ja pitäisi päättää tapaus tapaukselta. Tarvitsemme selkeän ohjelman, emmekä voi hyväksyä sellaista, että puhutaan poliittisesta epävakaudesta ja se on syy sille, ettei pyritä parantamaan puitteita. Tukisin siis sitä, mitä mietinnössä sanotaan. Suurkiitokset on sitten herra Portas. Eh, president. Eh, eu também partilho eh, boa parte, grande parte. Olen paljolti samaa mieltä monien herra Färmin esittämien huomioiden kanssa. Erityisesti Palestiinan osalta olen täysin samaa mieltä Anne Jensenin kanssa. No nyt sitten arabikeväästä. Minulla on tiettyjä huolenaiheita. Ennen kaikkea meidän täytyy olla varmoja, että määrärahojen lisääntyminen, määrärahoja, joilla tuetaan kehitystä Välimeren alueella, että se ei tapahdu muun Afrikan tai latinalaisen Amerikan investointien kustannuksella. Eli täytyy ottaa yhte, huomioon tämä asiayhteys, jossa toimimme. koska mä tähän yhteistyöhön on käytössä niin suuria määrärahoja. Toinen huoleni on seuraava. Maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välinen suhde. Yleensä tietääkseni on niin, että sitoumuksia, sitoumukset liittyvät sopimuksiin, jotka menevät parlamentin ja vastaavien ja niiden instituutioiden läpi kyseisessä maassa, jotka sopimuksia käsittelevät. No nyt kun on tämä, vaikka nyt onkin jo syksy, mutta on tämä, puhutaan tästä arabikeväästä, niin uusi, uudet parlamentit täytyy valita. Nyt sitten vuodenvaihteeseen mennessä. Tai vuodenvaihteen aikoihin. No, tätä ajatellen, niin mitä tapahtuu sitten kaikille näille proseduureille, joilla halutaan parantaa sopimuksia EUn ja nyt sitten näiden demokratisoituneiden valtioiden välillä? Kysyn tätä komissiolta, koska voin nähdä, että kykymme saada päätökseen nämä sopimukset, joihin määrärahat liittyvät, niin saattaa heiketä. No viimeinen huoli. Mielestäni meidän täytyy olla hyvin itsekriittisiä siitä, että miten EU e on tukenut useita itsevaltaisia hallintoja. Mutta jos katsotaan vaikka Egyptiä, joka on, ei ole suostunut ottamaan vastaan vaalitarkkailijoita toisin kuin Tunisia vaaleihin – Heillähän on vaalijärjestelmä, jossa puolet parlamentista valitaan äh, kuka saa eniten äh, brittiläisellä järjestelmällä. Niin kuka tässä sitten voi taata, ettei tule mitään esimerkiksi sotilashallinto-ongelmia? Sidonia. I would like, I would like to thank first of all... Haluaisin kiittää Jörania erittäin hyvästä asiakirjaluonnoksesta. Mielestäni siinä tartutaan ja korostetaan juuri kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät tämän välineen tarkistamisen. Samoin budjettiaspektit on otettu huomioon. En mitenkään nyt aio tarttua tähän keskusteluun, koska uskon, että keskustelu pitäisi varsinaisesti käydä AFET-valiokunnassa ja olen varma, että niitä siellä käydäänkin. Haluaisinkin keskittyä budjettikysymyksiin. Mistä kovasti pidän tässä ehdotuksessa on se, Jöran, että sinä näet nyt sopivan, otat huomioon tämän tärkeän hetken arabimaailmassa, arabikevään ja Äh, ja tämä monivuotinen budjetti on hyvä hetki tarkistaa myös rahoitusta naapuruspolitiikassa. Se on erittäin myönteinen asia. Mielestäni tähän meidän pitäisikin keskittyä. Minulla on vain kaksi yksityiskohtaista huomiota, nimittäin jotakin, josta uskon meidän joutuvan keskustelemaan enemmän jatkossa. Tämä koskee budjetointia, ohjelmien laatimista, koskien avunantoa palestinalaisviranomaiselle budjetin kannalta katsottuna olen aina hiukan varovainen, kun korvamerkataan tiettyjä alueita, tiettyjä valtioita, tiettyjä avunsaajia. Mielestäni se on aina ongelmallista. Ja mielestäni tämä on erityisen problemaattista silloin, jos toimimme näin tämän välineen puitteissa, jos on tarpeita. Olen varma, että AFET-valiokunta selittää, minkälaisia plussia ja miinuksia liittyy tähän korvamerkintä toimintaan tiettyjen Suomen kohdalla, niin ehkä silloin meidän pitäisi ottaa nämä pois naapuruspolitiikka välissä. Tämä on vain yksi huomio. Mutta tässä on myös tämä on todellakin varsin ongelmallinen kohta lausumassa. Sitten tämä ehkä liittyy hiukan vähemmän budjettiin, mutta kuitenkin kommentti, joka ei varmastikaan hämmästä, koska olen puolalainen, niin aina olen hiukan huolissani siitä, että jännitteitä siirtyy valko ja Ukran kaltaista maista ja moni monemmilla mailla on huomattavia vaikeuksia myös mitä tulee demokratiakysymyksiin. Tämä ei ole mikään salaisuus. Ja luonnollisesti olisin hyvinkin järkyttynyt, jos se, että keskitytään arabikevääseen – vetäisi huomiomme pois Valko-Venäjästä ja Ukrainasta, joissa vieläkin näitä ongelmia on, ja ehkä ne jopa kasvavat siellä vieläkin suuremmiksi. Joten tämän painopisteen pitäisi löytyä edelleenkin täältä, ja siksi olenkin tyytyväinen, että keskityt tähän kriittiseen tarkasteluun koskien kansalaisyhteiskunta- ja demokratiatavoittamme tässä ohjelmassa. Ovatko ne todella hyvin käsiteltyjä? Mittaammeko me edistystä liitämmekö tukemme siihen, missä määrin demokratisaatio edistyy missä tahansa naapuruspolitiikkamaassa. Nyt vielä lopuksi sanoisin sen, että ehdotuksia on erittäin hyvä ja annoit erittäin hyvän katsauksen tämänhetkisistä ongelmista. Kiitos. Ja, Monsieur Alfonsi. Sitten herra Alfonsi. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella ja kiittää sosiaalidemokraatteja ja herra Färmiä siitä, että tästä käydään sisällöllistä keskustelua, koska Euroopan tulevaisuus tavallaan on sen naapurustossa. Oli se sitten laajentumisen suunnalla, siis Balkanin alueella, se on hyvin tärkeä alue. Ja mitä enemmän asiat kehittyvät maailman taloudessa, niin tajutaan, että elintason kohoaminen ympäröivissä maassa, sillä on suurta merkitystä myöskin Euroopan unionille ja Euroopan unionin tuottajille ja teollisuudelle. Eli naapuruspolitiikkaa vahvistamalla me investoimme Euroopan unionin tulevaisuuteen. Tämän politiikan täytyisi siis olla organisoitua tehokasta ja vaikkakaan Balkanin alueita itä ei tule unohtaa, niin täytyy tarkastella kuitenkin Välimeren aluetta, koska siellä, siihen liittyy siirtolaisuusasioita, taloudellisen kehityksen asioita, se, se on tärkeää ympäristön kannalta ja varsinkin pidemmällä aikavälillä Mietinnössä puhutaan siitä, ja me haluaisimme mennä hieman pidemmälle. Tässä halutaan kehittää alueellista ulottuvuutta naapuruspolitiikassa. Meidän mielestämme yhteistyötä voidaan harjoittaa useammalla tavalla, useammalla tasolla ja sen tulisi olla mahdollisimman konkreettista ja siitä tulisi saada myöskin näiden alueiden taloudelle ja demokratialle konkreettisia tuloksia. Me toivoisimme myöskin, että mietinnössä puhuttaisiin makroalueellisten asioiden roolista ja merkityksestä tässä naapuruuspolitiikassa. Kiitos. Kiitokset sitten herra Bokros. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi eräänlainen tekninen huomio. En halua puhua politiikasta, vaikka tietysti minulla omat näkemykseni on. On erilaisia avun ja tuen kehitysavun tyyppejä, joilla on budjettivaikutuksensa myös. Minua, minulla on ongelma tästä EIB Reflows-kohdasta. Sitähän ei voi suunnitella samaan tapaan kuin kehitysapua. Tämä on periaatteessa investointi ja sitähän sinä halutaan. Mutta investoinnit täytyy tehdä tuottavuuden pohjalta. Vaikka investointipankki on kehityspankki, niin on kuitenkin politiikkakin otettava huomioon. Ja politiikka huomioilla saattaa olla joskus ristiriitaisuutta tuottavuushuomion kanssa, mutta joka tapauksessa investointipankki on erillinen toimielin, jonka täytyy saada aikaan tuottoa millä tahansa investoinnille. Joten on erityisen tärkeää kunnioittaa tällaista eroa. Eikä sitä pitäisi pitää samanlaisena budjettikohtana kuin korvamerkityt määrärahat. Investointien takaisinvirtausta ei voi korvamerkitä. Tätä reflowta ei voi korvamerkitä. Eli olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä että tätä kohtaa pitää kohdella eri tavalla. Meidän täytyy myös olla samalla kannalla. Asterix-merkintä tai alaviite, joka tapauksessa siellä täytyy sanoa, että tämä täytyy investoida samalla tavalla uudelleen samaan maahan. Kiitokset, hyvä kollega. Muutama kommentti minultakin, jos sallitte. Kuten Jöran jo sanoikin, me elämme suurten muutosten aikaa ympäristössämme, erityisesti etelässä, mutta myöskin idässä. Parin päivän päästä järjestetään itäisten kumppanuusmaiden huippukokous ja huomenna ehkä YK on yleiskokous äänestää Palestiinan tilanteesta. Ja sitten tietenkin Libyan, Egyptin tapahtumat, monet teistä viittasivat näihinkin. Eli nyt on oikea hetki miettiä sitä, miten välineitä tulisi mukauttaa – Samaan aikaan meidän tulee pitää mielessä kaksi asiaa. Me olemme budjettivaliokunta. Kuten Sidonia sanoi, me emme ole ulkoasioiden valiokunta. Eli suositukset, jotka liittyvät poliittisiin ulottuvuuksiin, äh, ulkoasioiden valiokunta on niistä vastuussa. No tietenkin meillä kaikilla politiikkoina on mielipiteitä ja ne voidaan tuoda julki myöskin budjettivaliokunnassa. Mutta tällaiset poliittiset äh, arvotukset, ne niiden tulisi tulla ulkoasioiden valiokunnasta. Mutta budjettivaliokunnalla on kuitenkin tärkeä rooli kahdessakin asiassa tai kahdessa mielessä. Yleisesti ottaen se, mitä arabimaissa tapahtuu, se on mahdollisuuksien ikkuna todelliselle eurooppalaiselle väliin tulolle, jotta voidaan saada aikaan muutosta tällaisessa avustuspolitiikassa, joka oli eurooppalaista, mutta, mutta joka kuitenkin oli ehkä hieman siirtomaakauden perintöä. Tässä todellakin entisen siirtomaavallan edustajana harkitsen tarkkaan sen, mitä sanon on tiettyjä Afrikan maita, jotka ennen kuuluivat tiettyjen eurooppalaisten maiden alaisuuteen ja niiden tulisi nyt saada vapaa demokraattinen järjestelmä aikaiseksi ja niiden tulisi olla meidän kanssamme tasavertaisia kumppaneita sanan kaikissa merkityksessä. Ja tämä on Euroopan hetki. Euroopan äh, tulisi ottaa tässä johtoruuli eikä edellisen vuosituhannen merkityksessä. Ja tässä budjettivaliokunnalla tulee olemaan kaksi tärkeää roolia, kuten esittelijäkin mainitsi. Ensinnäkin se apu, jota me annamme, meidän täytyy varmistaa, että ne ovat äh, tehokkaita. Tarkoituksena ei ole käyttää mahdollisimman paljon rahaa, vaan nimenomaan käyttää mahdollisimman hyvin. Meillä on riittävästi kokemusta Euroopan unionin sisältä, kun on kehitelty vähemmän kehittyneitä kehittyneitä alueita, mutta meillä on myöskin kokemusta ulkopuolelta, joko naapurustosta, meillä on ollut jäsenyyttä valmistelevat tuet, meillä on naapurustuet, meillä on kehitysyhteistyöpolitiikkaa muilla mantereilla, eli meillä on nyt riittävästi kokemusta eh, identifioidaksemme, mitkä ovat niitä tehokkaita aputoimenpiteitä. Tämä kuuluu meidän vastuullemme koska kyse on kuitenkin budjettivaliokunnasta, niin meidän täytyy tehdä valintoja. Tämä tulee olemaan vaikeaa. Piak tarkoin Francesca Balzanin mietinnön yhteydessä me ryhdymme hahmottelemaan sitä, miten otsake 4 vuoden 2012 talousarviossa muotoutuu ne, se, mitä Afetissa on tapahtunut, niin ne saavat tässä kynnyksen ylityksen yli 500 miljoonalla ja silloin täytyy tehdä valintoja. Ja Afetin suositukset otetaan huomioon huomioon, mutta budjettiministeri Roland Gras hän istuu kobussa, eli me kuitenkin sitten loppujen lopuksi käytämme näitä leikkaussaksia. Eli nyt haluaisin tietää, mitä esittelijät vetäisi johtopäätöksenä tässä keskustelusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain muutama kommentti sanotusta. Ensin on herra Hartung, joka ei ole sitä mieltä, että meidän pitäisi olla tässä aktiivisia, koska hän pelkää sitä, että hallitukset, jotka tulevat valtaan, ovat islamistisia ja niin edelleen. Mielestäni tämä on argumentti aivan toisen suuntaisesti. Mielestäni siksi pitäisi olla aktiivisia, koska jos me emme ole siellä aktiivisia, ketkä sitten? voimat, jotka eivät kunnioita demokraattisia ehtoja, on erittäin tärkeää siksi, että me olemme läsnä myönteisellä tavalla sekä instituutioiden rakentamisessa että taloudellisten yhteyksien rakentamisessa tämän alueen kanssa, joten en todellakaan usko, että tämä on hyvä perustelu. Emme ole siellä tukemassa mitään hallintojärjestelmää, vaan rakentamassa demokraattisia järjestelmiä ja rakentamassa kestävää taloutta ja auttamassa tässä heitä. Se on tarkoituksena. Siksi meillä on nyt erittäin laaja lähestymistapa, kun mitä tulee kansalaisjärjestöjen tukemiseen ja eri demokraattisten elinten tukemiseen. Ei kyse ole vain hallituksesta sinällään. Sitten Anne Jensen ja Miguel Portas ottivat esille sen, että byrokratiaongelma ja se, miten käsittelemme toimielimiä, jotka eivät tällä hetkellä ole täysin valmiita vielä. Miguel Portasin yksityiskohtaisessa yksi, yksityiskohtainen kysymys siitä, mikä tilanne on nyt, mitä tulee sitoumusten vapauttamiseen, niin itse en nyt voi tähän vastata. Me järjestimme kuulemisen. Ehkä komissio voisi vastata tähän, ehkä voisimme heitä pyytää, mutta meillä on välimer, Eteläisen välimeren valvontaryhmä, kuulun itse siihen, me olemme järjestäneet kuulemisia, jossa on ollut mukana edustajia EU-sta. Tässä yhtenäkin päivänä mukana oli Tunisian EU-toimiston edustajia mukana, ja on aivan selvää, että on mahdollista auttaa. Mutta tietysti tällä hetkellä kyse on vielä humanitaarisesta hätäavusta. Mitä tulee sitten pidemmän aikavälin aspekteihin, meidän pitää pystyä saada aikaan uudet suhteet uusien instituutioiden kanssa, mutta tässä vaiheessa kyse on mielestäni enemmänkin kuuluu komissiolle, se tulee heidän sopimuksiin ja niin edelleen. Sitten Sidonian kysymyksiin. Meidän todellakin täytyy keskustella tästä. Ei vain naapuruusväline keskustella, vaan myös pitää ottaa huomioon budjetti 2012 ja tuleva monivuotinen rahoituskehys on selvä asia. Mitä tulee tasapainon idän ja etelän välillä? Historiallisesti on ollut tällainen yksi kolmasosa, kaksi kolmasosa balanssitilanne, mutta sitä ei ole koskaan virallistettu. Ei se ole mikään virallinen malli joka kirjallisesti löytyisi mistään asiakirjasta. Se on vain tällainen yleinen poliittinen aikomus. Mutta tietenkin on erittäin tärkeää meille, että saamme aikaan pysymään tietynlaisen tasapainon niin, että naapuruspolitiikassa on uskottavuutta sekä idässä että etelässä. Meidän ei pitäisi varantaa tätä millään tavalla. Se on mielestäni äärimmäisen tärkeää mitä tulee ohjelmien laatimiseen, kun halutaan tukea palestiinalaisviranomaista. Mielestäni meidän täytyy tarkastella tekniikkoja, mutta ongelmana on ollut se, että tämä on aina Tätä on aina käytetty niin, että määrät EU-sta on, niitä on käytetty niin, että painostetaan poliittisesti muita rahoittajia, USAta, YKta, arabimaita ja niin edelleen, jotka sitten sanovat, että ei, me emme lisää omia sitoumuksia ennen kuin muutkin näin tekevät. Mutta ikävä kyllä tämä on ollut tällaista peliä, joka on aina osunut palestinalaisten nilkkaan ja vahingoittanut heitä. Ja siellä viranomainen, se eivät ole voineet kunnolla suunnitella ö, toimintaansa. He eivät ole tietäneet, voivatko maksaa opettajien palkat se ensi kuussa esimerkiksi. Ja on tuhansia opettajia. UNRWA oikeastaan hallitsee valtiota siellä tai johtaa valtiota hallituksen hallintoa, mutta he eivät ole koskaan tienneet ennen kuin muutama viikko etukäteen, saavatko rahat maksakseen palkat vai ei. Eihän se ole järkevä tilanne missään muotoa, vaikkakin poliittinen pointti tähän liittyisikin. Mielestäni meidän pitäisi löytää tähän ratkaisu. Ymmärrän, että tämä on tavallaan työtä, jota pitää voida suunnitella paremmin kuin tähän mennessä on ollut tilanne. Sitten kun tuetaan kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa, tämä on aina ollut EUlle ongelma koska toisaalta komissio ei halua käsitellä erittäin pienimittaista apua ja niin edelleen, kymmenet tuhannet eurot ja niin edelleen. He haluavat käsitellä isoja ohjelmia, jotain helppo hallinnoida ja niin edelleen, mutta toisaalta on äärimmäisen tärkeää demokratista syistä, että myös pienemmät järjestöt ja kansalaisjärjestöt ja muut voivat saada kohtuullista tukea. On paljonkin arvosteltu kansalaisyhteiskuntainstrumenttia IPA-ohjelmassa esimerkiksi, koska se ei ole koskaan oikeastaan toiminut silloin, kun kyse on ollut pienemmistä järjestöistä ja organisaatioista. Tähän pitää löytää mielestäni ratkaisu niin, että apu on merkityksellistä demokraattiselle järjestölle, mutta että sitä samalla apua voidaan kohtuudella valvoa. Joten tarkastellaan tätä asiaa. Sitten twinning tai tällaiset kaksois, otettiin huomioon. Se on mielestäni varsin tärkeä väline tässä tilanteessa. Sitten herra Bokrasille vielä lopuksi investointipankin rahoituksen uudelleenvirtaukset. Ei mitään ongelmaa. Komission ehdotus tarkoittaa sitä, että he ehdottavat sellaista, että meidän pitäisi käyttää EIPn rahoitusta rahoittamaan yksi viidesosa ohjelmasta. Ja tästä on vuosien ajan keskusteltu neuvostossa ja myös e, investointipankissa itsessään. Rahat ovat jo olemassa. Tässä käytetään uudelleenvirtauksia, jotka löytyvät jo EIPn tileiltä. Jos me emme näitä varoja käytä, jos emme löydä ratkaisua tähän ongelmaan, niin silloin saamme vielä lisää 20 prosenttisesti rahoitusta, kun tarkistetaan muuta keinoja, esimerkiksi joustovälinettä. Ymmärrän, tällaisella ei ole nyt tilaa. Syntyy todellisia ongelmia yhden viidesosan kohdalla ohjelmasta, jos emme tähän ongelmaan ratkaisua löydä, ja jos emme käydä EIPn rahoitusta. Jäsenvaltiot ehdottaneet, että näitä varoja pitäisi palauttaakin jäsenvaltioihin mutta ihan samantyyppinen ongelma kuin käsissä on omissa poliittisissa keskusteluissamme siitä, miten ylijäämiä ja muita käsitellään. Mielestäni komission kanta on järkevä ja kohtuullinen, ja ainakaan jos se teknisesti oli mahdollista ratkaista nyt ongelmaa, niin sitten tarvitaan muunlainen ratkaisu, koska emme voi vain romuttaa yhdet, yhtä viidettä osaa ohjelmasta, koska jotkut jäsenvaltiot blokeraavat ajatuksen siitä, että käyttäisiin EIPn uudelleen virtavaroja, joten olisimme Joten meillä täytyy olla toinen ehdotus tältä varalta, mutta uskon, että komissiolla on kyllä hyvät perustelut omassa ehdotuksessaan ja me tuemme sellaista. Kiitoksia. Erittäin hyvä. Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että määräaika tarkistuksille on 12. lokakuuta kello 12. Meidän aikomuksena on hyväksyä tämä lausunto 7. marraskuuta. Afetissa tästä äänestetään 14. marraskuuta ja sitten joulukuun toisessa täysistunnossa tästä äänestetään täysistunnossa. Ja Tämä antaa meille aikaa hahmotella tätä naapuruspolitiikkaamme. Haluaisin kiittää esittelijää. Kohta 13 esityslistalla se on esittelijän pyynnöstä lykätty. Sama koskee kohtaa 14. Rova Bertman on pyytänyt lykkäämistä. Sananen kohdasta 15, koska esittelijämme Ivailo Kalfin ei ole paikalla. Hän on ilmeisesti kovin aktiivinen omassa maassaan tällä hetkellä. Ja toivotamme hänelle jaksamista hän antoi minulle tehtäväksi kertoa teille seuraavanlaisesta tilanteesta. Hänellä on ollut mahdollisuus kertoa meille tästä useaan otteeseen. Trilogeja on järjestetty useampiakin liittyen investointipankin takuihin silloin, kun on kysymys mahdollisista tappioista, joita voi syntyä Euroopan unionin ulkopuolella toteutettavista hankkeista. Tämä liittyy hieman siihen, mistä herra Bokroskin puhui. Nyt ollaan lähellä sopimusta. Hän kertoi meille tästä viime kerralla. Neuvosto on 20. syyskuuta lyönyt lukkoonsa oman kantansa ja me saamme tästä tietoa vasta 26. syyskuuta. Tämä äh, raukeaa lokakuun loppuun mennessä, eli parlamentissa täytyy äänestää tästä todella nopeasti ja me olemme suunnitelleet sellaista, että tämä, tästä äänestettäisiin lokakuun jälkimmäisessä täysistunnossa, jotta tämä saadaan vietyä päätökseen ajoissa, eli lokakuun toisessa. Ja sihteeristö tässä sanoi, että ehkä jopa lokakuun ensimmäisessä täysistunnossa. Eli tämä vain teille tiedoksi jotta jäsenet ovat valmiita äänestämään budjettivaliokunnassa seuraavassa kokouksessamme, joka järjestetään lokakuun alussa. Eli tästä äänestettäisiin 6. lokakuuta. mitä sisältöön tulee, niin me olemme periaatteen tasolla antaneet hyväksyntämme, koska neuvotteluja eh, esittelemme on käynyt jo pitkään parlamentin nimissä, eli me olemme varmaankin valmiita äänestämään tästä 6. lokakuuta. Kiitos. Sitten haluaisin nyt käyttää hyväkseni sitä, että salissa ovat läsnä Äh, kiinteistöpolitiikasta vastaava henkilö Holmeier ja Vladimir Mankakin on paikalla. Haluaisin, että Monika lyhyesti kertoisi meille kohdasta 25 esityslistalla. Monika. Eh Eli esityslistan kohta 25. Hyvät kollegat, tämä käy kovin nopeasti. Tässä kohdassa ei pitäisi poikkeuksellisesti lukea Kobu Newsia. Liettuan hallitus on jo kahden vuoden ajan maksanut tätä vuokraa ja nyt lopettaa. Eli siitä syystä tätä voi ilmoittaa vain ihan lyhyesti. Kyse on tasa-arvo instituutista, tasa-arvovirastosta. Sieltä on ilmoitettu, että siis tämä ei ole ilmoitusvelvollinen, koska tämä rajan alapuolella tämä rakennus, niin kerron valiokunnalle, että joulukuussa 2011 loppuu vuokra-aika. Ainoa kritiikin kohde on se, että ollaan aika myöhässä vastaavien tilojen etsimisessä, jatkotilojen etsimisessä. Ja, mutta ei tässä silti ole paljon dramatiikkaa. Se on noin 200 000 euron summasta kyse ja Liettuossa on paljon mahdollisuuksia, joten hirvittäviä kustannuksia ei varmaan tule. Eli pannaan tämä hyvällä taholla merkille. 9-12 kuukautta on sitten, siitä tulee lyhyt vuokrasopimus sen vuoksi, että ei ole hoidettu asiaa ajoissa, mutta koska tällä ei ole talousvaikutuksia, niin ei tehdä tästä nyt dramaattista asiaa. Aina pyyntö tässä yhteydessä olisi, että virastoille yleisellä tasolla sanotaan, että kun tiedetään, että mistä tahansa syystä sitten täytyy rakennuksesta lähteä, niin kyllä nyt vuotta aikaisemmin pitäisi alkaa käsitellä asiaa, että mihin sitten jatkossa muutetaan. Kun tämä nyt kolme neljä kertaa on tapahtunut, niin ehkä olisi sitten järkevää tästä kertoa virastoille, että miten tulevaisuudessa pitäisi toimia ei tarvitsisi nyt näitä lyhyitä vuokrasopimuksia, mutta muuten positiivisella mielellä pannaan tämä merkille. Merci, madame le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Vladimir Manka on pyytänyt puheenvuoron. z Monikou. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Monikan kanssa. On totta, että me emme ole järjestelmällisellä lähestymistavassamme aikaraja menee umpeen joulukuussa. Kesällä kolme korvaavaa rakennusta on valittu Euroopan tasa-arvoinstituutille. Meillä on ehdotus, joka on käytännönläheinen. Meidän pitäisi luoda yhteinen eurooppalainen äh, talo joka, tai hanke, joka käsittelee sekä tasa-arvokysymyksiä että Euroopan parlamentti. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi löytää väliaikainen ratkaisu Euroopan tasa-arvoinstituutille ainakin vuodeksi. Ja syy, miksi sanon, että emme ole tarpeeksi järjestelmällisiä, johtuu siitä, että uskon, että jos me nyt sovimme siitä, että kolme tolmielintä voitaisiin sovittaa yhteen rakennuksen, se olisi hyvä ratkaisu. Ja uskon, että ehdotus, jonka kuulimme juuri, ansaitsee tukea. Kiitos. Kiitos sitten Monika. tasa puolustukseksi täytyy sanoa, että parlamenttikaan ei ole syytön, eli tämä on vinkki myös parlamentille koska he ovat yhdessä monien muiden kanssa siellä rakennuksessa ja kaikki kolme kaikki kolme taitaa olla siinä tilanteessa, että ovat oikein huomanneet tätä vuokrasopimuksen loppumispäivämäärää, eli olisi järkevää, jos sitten monien laitosten, virastojen ja instituutioiden välillä voidaan vuokrata yhteisesti, niin aloittavat kaikki sitten uusien tilojen etsiminen, etsimisen ajoissa. Ei näin järkevä toiminta ole välttämättä järkevää, mutta äh, vuokratilaa on tarjolla tarpeeksi. Tämä mikään Pariisi, eli ei tästä tehdä nyt vaikeampaa kuin mitä asia on. Ei dramatiikkaa. Bien, donc sur Vilnius, euh, nous suivons. Eli mitä Vilnaan tulee, niin me noudatamme esittelijän suositusta ja Vladimir Makka hyväksyy sen. Hyvät kollegat, me olemme edenneet esityslistalla hyvin nopeasti. Eli me olimme suunnitelleet alun perin, että keskusteltaisiin tarkistuksista vuoden 2012 talousarvioon sekä parlamentin että muiden toimielinten kannalta ja oli tarkoitus keskustella tästä iltapäivällä. Mutta kello on nyt vasta varttia vaille 11, eli ehdottaisin, että ryhdymme keskustelemaan tästä nyt ja sitten me jatkamme koordinaattorien kanssa ja katsotaan sitten, miten iltapäivällä käy, jotta saamme hieman säästettyä aikaa. Eli ensin käännyn herra Fernandesin puoleen, koska hän on tänä aamuna Hänellä on ollut tärkeää kokous puhemiehistön kanssa, koska puhemiehistö on tehnyt oikaisun vuoden 2012 talousarvioon parlamentin osalta, jotta otettaisiin huomioon uudet tiedot, joita on tullut esille vuotta 2012 koskien, ja näitä tietoja ei vielä budjettia hahmoteltaessa voitu tietää. Erityisesti tässä on kysymys Kroatian liittymisen seurauksesta ja siitä, että parlamenttiin on tulossa 18 uusi, uutta jäsentä Lissabonin sopimuksen myötä. Eli ehdottaisin, että esittelijä kertoo meille tästä ja kertoo, mitkä hänen tuntemuksensa ovat. Ja sitten ryhmien edustajat voivat kertoa meille, jotta hieman saamme ohjausta näihin tarkistuksiin ja kompromisseihin, joita ehkä voitaisiin saada aikaiseksi. Eh, um Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni olemme varsin lähellä sopimusta puhemiestön kanssa siis. Ja myös suuri enemmistö puolista ryhmistä on lähellä sopimusta kanssamme. Mielestäni tätä voitaisiin kutsua jopa historiallisesti sopimukseksi, koska jos verrataan, mikä vertailtava, tämän ja ensi vuoden välillä on, siis toisin sanoen jos verrataan 2012 talousarvioita vuoden 11 talousarvioon ja suljettaisiin pois ylimääräiset menot, joita syntyy, syntyy Kroatian jäsenyydestä niin sitten huomaa, että 0,8 prosenttia lisäystä on tullut. Tämä on huomattava, merkittävä sopimus. Kroatian kanssa 18 uuden jäsenen, tulevan jäsenen kanssa tullaan 0,9 prosentin kasvuun, joka itse asiassa vastaa, kun otetaan huomioon inflaatio, negatiivista kasvua, koska se olisi muuten 2,5 prosenttia. Mutta jos leikataan tästä pois Kroatia, niin kuin sanoin, poistetaan 18 uutta jäsentä. Ja jos myös poistetaan kaikki seuraukset, joita syntyy uudesta noin 300 virasta, jonka olemme luoneet siltikin, jotka johtuvat vielä Lissabonin sopimusta, niin sitten huomataankin, että nousu on noin 0,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti saa aikaan enemmän vähemmällä. Meillä on enemmän toimivaltuuksia nyt, enemmän virkoja, enemmän toimintaa. Yleensäkin kaikenlaista toimintaa on paljon enemmän kuin ennen. Nyt sitten tarkastaisin säästöpuolta. Meillä oli sellainen kompromissisopimus, jota emme halunneet hylätä huhtikuuta. Jos me hylkäisimme nämä kompromissit ja sitoumukset, ei olisi mitään järkeä tavata enää uudestaan nyt tässä lokakuussakaan. Siinä tapauksessa voisimme vain siirtyä suoraan lokakuuhun ja unohtaa huhtikuun, mutta koska taloudellinen tilanne on nyt vaikea, me haluamme nämä lisäsäästöt saada aikaan, silti emme halua heikentää sitoumuksia, joihin olemme aikaisemmin ryhtyneet hallinnon kanssa. Hallinto on osoittanut avoimuutta koskien näitä lisäsäästöjä. Huhtikuussa me sovimme 2,3 prosentista. Ja sitten tähän täytyy lisätä Kroatia ja nämä 18 uutta jäsentä vielä tähän. Tämä oli jo silloin vaikea sopimus. Se tarkoitti 500 miljoonan euron leikkauksia, joka liittyi, jotka liittyivät alkuperäiseen ty- puuhemiehistön ehdotukseen. Nyt tarvitsemme noin 25 miljoonaa säästöihin. Itse asiassa saavutamme 27 miljoonaa, sieltäkin kohta miten. Ja tästä 29 miljoonasta ne liittyvät rakenteellisiin muutoksiin, mutta se antaa panoksensa myös lainsäädäntöön työhön ja osaamisen. Voisimme säästää 10 miljoonaa tulkkauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kokoukset pidetään maanantaista perjantaihin ja, ja kun haluamme parantaa lainsäädäntöä, niin silloin ihmiset kuten minä, jotka toimivat budjettivaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa ja vietämme varsin paljon aikaa niin, että on kaksi samanaikaista kokousta, niin silloin ei enää synny niin paljon samanaikaisuutta näissä kokousjärjestelyissä. Ja säästetään mahdollisesti myös tulkkauksesta kään, mm, käännöksissä koskien sul- kysymyksiä. Tämä ei kuitenkaan mitenkään heikennä varsinaisia periaatteita, jotka liittyvät monikielisyyteen Jos joku vain haluaa, voi saada minkälaista tahansa tulkkausta tämänhetkisillä tulkkausresursseilla pyynnöstä, mutta sitten vielä lisäsäästöjä sy- syntyy matkustuskuluista. Haluamme näihin säästö- säästöjä tehdä. Tästä kuitenkin neuvottelemme ensin ryhmien kanssa, mutta on ehdotettu jo 5 prosentin vähennystä matkakustannuksista. Ja sitten on ehdotuksia siitä, että pantaisiin varauksiin näitä varoja niin, että puhemiehistö voisi saada aikaan tällaisen säästösuunnitelman koskien kaikkea matkustelua. Ja se pakottaisi esittämään tällainen suunnitelma. Minä itse olen tehnyt tarkistuksen tämän suuntaisesti. Näin saataisiin 15 prosentin säästöt. On myös mahdollista saada aikaan lisäsäästöjä julkaisujen kohdalla, energiakulutuksessa. Ja nämä kaikki asiat vielä pitää viedä loppuun. Sitten erittäin tärkeä kohta. Tietenkin näiden säästöjen, joita ehdotamme, täytyy olla laillisia. Uskoakseni on yleinen konsensus olemassa siitä, että kun säästet jos säästetään palkoista, niin se ei ole mahdollista, koska se silloin toimitaan sääntöjä vastaan, henkilöstösääntöjä vastaan, ja laillisesti tämä ei ole mahdollista. Sitten toinenkin asia, joka ei kuulu meidän toimivaltuuteemme, mutta kuuluu kylläkin puhemiehistön toimivaltaan. Puhemiehistö nimittäin ei voi leikata esimerkiksi yleistä kulukorvausta. Se ei voi tähän koskea, mutta se voi jäädyttää sen. toimivalta, joka puhemiehistöllä on, on lisätä sitä inflaation sallimissa rajoissa. Juridista epävarmuutta kuitenkin liittyy siihen, voidaanko maksaa alle näiden summien, mutta uskoakseni kyllä voisimme ainakin pyytää, että puhemiehistö jäädyttäisi yleisen kulukorvaustason ja toisinpäin. Puhemiehistö siis voisi ehdottaa itse tällaista jäädytystä jo nyt, ja sehän ratkaisi välittömästi koko kysymyksen. Nämä ovat isoja kysymyksiä, isoja ponnisteluja, joihin pyrimme tässä. Koskaan ei parlamentin historiassa ole ollut näin pientä budjetissa kuin 0,8 prosenttia. vielä, vaikka näitä lisämenoja on vielä leikattu, tai otettaisiinkin mukaan se olla 0,9 prosentissa, niin yksi, siltikin oltaisiin selvästi alle inflaatiosan, inflaatiomäärän. Mutta todellisuudessa, jos me saavutamme tämän ja voimme tehdä tällaisen ehdotuksen, saamme sen vielä läpi, niin mutta näin käykin, koska puhemiehistö on osoittanut avomielisyyttä sopivaa asennetta, niin uskon, että päädymme tähän 0,8 prosenttiin lisäyksenä. Ja siltikin se on vielä huomattava merkki ulkopuoliselle maailmalle ja se on todiste siitä, että me voimme muuttaa asioita, me voimme saada aikaan enemmän pienemmällä rahamäärällä ja että me olemme tämänhetkisten haasteiden tasolla ja samalla voimme täyttää kansalaistemme odotukset. Kiitoksia. Kiitos sitten herra Vuon. Tämän aamun kokous oli hyvin menestyksekäs. Sosiaalidemokraatit tukivat esittelijän kantaa siinä, kun yritetään pysyä alle kahden prosentin ja nämä Lissabonin ja Kroatian mukanaan tuomat kasvaukset, kasvut, siitä pääsemme 0,8 ja tätä me tuemme. Sitten suuri kysymys siitä, miten vaadittavat säästöt saadaan aikaiseksi, jotta päästään 1,9 prosenttiin. Ja sosiaalidemokraattien mielipide on se, että jäsenten täytyy itsensä osoittaa, että he ovat mukana näissä säästöissä ja tästä syystä me ehdotimme tätä yleistä kulukorvausasiaa ja myöskin ehdotimme, että matkakorvaukset jäädytettäisiin, laitettaisiin rahaa varaamaan ja sosiaalidemokraatit tukevat tätä ja toivon mukaan konsensus konsensus löytyy muista ryhmistä. Sitten energia, julkaisut ja niin edelleen, mutta suuri oli tietenkin, suurin olisi tietenkin tämä 21 miljoonaa, joka liittyy tulkkaukseen ja käännökseen. Ja tämä on tärkeä kohta, koska tämä tarkoittaisi sitä, että muutettaisiin sitä tapaa, jolla parlamentti toimii. Ja jäsenet varmaankin ymmärtäisivät tämän, jos 21 miljoonaa halutaan säästää. Toinen tärkeä kohta sosiaalidemokraattisessa ryhmässä on se, että ei tulisi tarkastella ainoastaan vuotta 2012, vaan tulisi luoda strategia pidemmälle aikavälille ja tämä heijastuu niistä tarkistuksista, joita me olemme tehneet, aivan erityisesti mitä tulee matkakorvauksiin. Me olemme tehneet ehdotuksia siihen suuntaan. Ja sitten vielä yksi kohta, josta esittelijä ei puhunut, House of European History-hanke. Sosiaalidemokraatteissa me olemme sitä mieltä, että tämänhetkinen oikeusperusta mahdollistaa ainoastaan sen, että parlamentti hoitaa ja rahoittaa tätä hanketta hanketta. Ja me tietenkin olemme sitä mieltä, että tulevaisuudessa tulisi saada yhteisrahoitusta muilta toimielimiltä. Pääsihteeri tänä aamuna ehdotti, että ehkä meillä voisi olla palveluyksiköiden välinen sopimus komission kanssa. Eli tätä täytyy tarkastella, tätä oikeuspohjaa kysymystä. En ole varma, haluaako komissio tähän varoja osoittaa. Tämä oli vain ehdotus, ja tätä ei tietenkään voida hyväksyä ennen kuin hankimme tästä lisätietoa, mutta hyvä uutinen tältä aamulta oli se, että me olemme menossa sopimuksen suuntaan. That's good news indeed. Tämä todellakin on hyvä uutinen. Sitten herra Bokros. Just to add to the, to the good... Lisätäkseni osuuteni hyviin uutisiin ECRn puolesta myös, tuo, myös minä tuen esittelijää. Ja olen ilmaissut hyvin selkeästi, että luvut, jotka hän on esittänyt, ovat hyvin johdonmukaisia niiden ehdotusten ideoiden kanssa, joita ECRkin on tehnyt. Eli 1,9 kasvu yleisellä tasolla ilman Kroatia 0,8, 0,5 tai riippuen siitä päästäänkö pidemmälle vai ei. Tässä kokouksessa haluan myös ilmaista sen kannan, että ei pääasiassa muuttuneen taloudellisen tilanteen vuoksi vaan, koska näin tämä on se asia, joka pitää tehdä. Se olisi pitänyt tehdä jo huhtikuussa ja voin olla vain samaa mieltä Rick Monin kanssa, joka sanoi hyvin selkeästi, että tässä ei puhuta pelkästään säästöistä, vaan pitkänä vaikkavälin rakennemuutoksista, jotka tuovat sitten jatkuvia säästöjä pitkällä aikavälillä. No, yksityiskohtaisemmin käsiteltynä sanon, että olemme täysin samaa mieltä 10 plus 11 miljoonan säästöjen kanssa tulkauksesta ja käännöksistä. Tässä on ehkä tärkeää muistuttaa itseäni siitä, että mitä pääsihteeri sanoi kun tästä kohdasta keskusteltiin tänä aamuna. Että resurssit resurssitehokas täysi monikielisyys meillä voi olla, niin että nämä säästöt eivät vaarantaisi kenenkään Euroopan parlamentin jäsenen oikeutta siihen, että hän saa palvelua omalla kielellään. Mutta kun kuulin Klaus Vellen puhuvan, että ehkäpä yksityiskohtaisemmat ehdotukset voidaan esittää siitä, että monet eh, näistä palveluista voidaan saada pyydettäessä. Koska monissa tapauksissa palvelua meille tarjotaan ilman, että kukaan sitä käyttää. Aamukokous oli hyvä esimerkki. Oli kolme arvon äh, unkarilaista tulkkia. Siellä oli aina unkarilainen huoneessa. En kuunnellut heitä. Ei siinä ollut mitään mieltä, kun muut, kaikki muut puhuvat äh, vähän yleisempää kieltä, kuten sinänsä niin hienoa unkarin kieltä. Sama koskee papereita. Minä saan niitä hirveästi unkariksi enkä lue niitä koskaan. Eli jos voidaan saada aikaan menettelyt, että, että jos ne asiakirjat voidaan saada pyynnöstä, niin tässä saataisiin paljon säästöjä aikaan. Olemme samaa mieltä ehdotuksen kanssa, arvon esittelijän kanssa, myöskin säästöistä matkakuluista 5 prosentin leikkaus on minimi, ja olemme myös samaa mieltä että lisäsumma voidaan laittaa reserviin. Työvaliokunta keskustelee tästä yleisavustuksen jäädyttämisestä. Olemme myös samaa mieltä, että siinä voi olla myös leikkaus siinä kohdassa. Eli tässä ollaan lähellä konsensussopimusta ja tätä voimme vain tukea. Kiitoksia. Merci mon cher collègue. Kiitos, hyvä kollega. Sitten Mikel Bortas. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Ihan muutama kommentti. Ensin haluan sanoa, että olen samaa mieltä suunnitelmista vähentää kustannuksia tulkkauksessa ja käännöspalvelussa. Juuri sen takia, koska ne säilyttävät monikielisyyttä kaikissa tapauksissa. Mielestäni voin kyllä ymmärtää, että he Bokrasista on mukavampi puhua englantia, tai hän pitää sitä parempana. Mutta minulla olisi kuitenkin vaikea puhua hänen tasollaan englanniksi, mutta ranskaksi ehkä osa, osaisin, mutta en tee sitä juuri poliittisesta syystä. Heti kun luovumme kansallisesta kielistämme, silloin nousee vakava vaara siitä, miten siitä, miten pluralistisesti tai monipuolisesti ja arvoisesti parlamentti ja muut toimielimet pystyvät työskentelemään. Kuitenkin on täysin samaa mieltä siitä, että jos ei ole välttämätöntä saada Portugalin, Ranskan, Unkarin tai Englanninkaan tulkkausta johonkin kokoukseen, niin silloin sitä ei pitäisikään sitten käyttää. Mutta sitten tarvitaan kuitenkin tällainen vastine, että jos joku haluaa taas käyttää omaa äidinkieltään, tai koska silloin toiminta on helpompaa, niin silloin sen pitää olla mahdollista. Esimerkiksi koordinaattoreiden kokouksissa en voi aina saada Portugalin tulkkausta. Joskus on tarjolla vain englantia, ja se on poliittinen uhka. Minä tiedän, että tämä on enemmän tällainen käytännön kysymys, mutta se on jotenkin myös vähän vaarallinen ja sääntöjen vastainen. Toinen kommentti. Nyt olemme alkaneet siirtyä kohti mahdollista sopimusta matkustamisesta. 5 prosentin leikkaus johon liittäisi vielä 15 prosenttia varauksiin, on yksi tapa hoitaa asia uskoakseni, mutta olkaamme varovaisia. Sokkeat 5 prosentin leikkaukset kaiken tyyppisestä matkustuksesta ei ole mikään fiksu ratkaisu. Ja sitten kun pannaan 15 prosenttia varauksiin, noin 200 miljoonaa euroa toisin sanoen, niin sehän on ratkaisu vain siinä tapauksessa, jos puhemiehistö todellakin esittää järkevän ehdotuksen koskien kokonaisvaltaisia matkustussääntöjä ja myös poikkeuksia, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että voidaan lentää myös bisnesluokassa. Mutta jos on tällainen sokea politiikka, niin siihen liittyy omat kustannuksensa, mitä tulee siihen, kun esimerkiksi viralliset delegaatiot matkustavat, jos vähennetään niiden henkilöiden määrää, jotka voivat lentää, niin silloin se on huono asia ajatellen delegaation poliittista edustuksellisuutta. Joten nyt vielä selvennän. Minä vastustan mitä tahansa sellaista leikkausta, joka on poli- liittyy poliittiseen puoleen matkustamisessa. Meidän pitää säilyttää ajatus suhteellisuudesta. Sitten kolmas ja viimeinen kommentti, joka on kaikkein tärkein, y- yleiskulukorvaus. Me saamme lähes 52 52 000 euroa vuodessa edustuskuluihin, toimistokuluihin, viihdyttämiseen ja niin edelleen. Me puhumme noin 400, eurosta kuukaudessa. Ja tämä korvaus tässä muodossaan, tässä koossaan on täysin suhteeton ja mahdoton perustella. Olennaisesti Oikeastaan tämä on tällainen epäsuora palkan osa ilman, että siihen liittyy minkäänlaisia veroseuraamuksia, ovat ne sitten kansallista eurooppalaisia, juuri sen takia, että kutsutaan korvaukseksi. Joten mielestäni nämä, joilla maksamme puhelinlaskut, ostamme iPadit avustajillemme, ostamme paperia ja niin edelleen, Siinä ei hän nyt iPadia osteta joka kuukausi jäsenä, mutta se on aivan liian iso summa. Kun ajatellaan tätä varsinaista ka- ka- käyttötarkoitusta, se pitäisi leikata. Ehdottaisin 25 prosentin leikkausta siihen. Se ehkä voi järkyttää teitä liian suurena leikkauksena, mutta periaate siitä, että leikkaus saadaan aikaan tämän tyyppisissä menoissa, on sellainen periaate, jossa pitäisi pitää kiinni. Ja sopimus, joka nyt on syntymässä, on, ei mene ollenkaan tarpeeksi pitkälle. Ja minä kyllä pidän kiinni kannastani tässä asiassa. Tämä on kysymys, joka lähettäisi varsin tärkeän merkin kansalaisille ja antaisi sellaisen sanoman, että me Euroopan parlamentin jäseninä, jäseninä olemme valmiit leikkaamaan asioista, jotka koskevat suoraan meihin, eikä tätä voida perustella mitenkään työn laadun kannalta esimerkiksi. Joten tämä ei ole mikään populistinen ehdotus. Päinvastoin täsmällisesti. Tämä on vastuullinen ehdotus. Ehdotus siitä, että säästöjen pitäisi koskea vain köyhiä ja keskiluokkaa Euroopassa, vaan säästötoimien ennemmin tai myöhemmin pitää koskea myös jäseneron parlamentissa, jotka suoraan sanottuna eivät aina niin varmasti toimia. Meitä ei, ei, ei voida jättää säästöpolitiikan ulkopuolelle. Meidän pitää olla yhteydessä realiteetteihin ja todelliseen elämään. Siis pidän kiinni todellakin kannastani ja haluan sanoa tämän suoraan kaikille arvon kollegoilleni. No niin, nyt puheenvuoropyyntöjä on paljon. Ensimmäisenä Helka Tryppel. So on a very general line, I think... Hyvin yleisellä tasolla olen sitä mieltä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Resurssitehokas vastuunalainen säästöt ja sitten otsake pitkän aikavälin rakenteellisista sääntöistä ja innovaatioista samaan aikaan. Eli kyse on paremmasta hallinnoinnista, resurssien yhdistämisestä ja löytämällä vastuunalaiset tavat, joita tässä mielessä reagoidaan nykytilanteeseen, nykykriisiin ja säästötoimiin, mutta herra Pokrossa mielessäni oikeasti kyse on enemmästäkin Kyse on siitä, että toimitaan vastuullisesti, kun käytetään rahaa EUn toimielimissä, ja se juuri meidän täytyy tehdä. Kysymys herra Fernandesille. Nimittäin äh, minua miellyttää se, että tämä hiilidioksidi korvaus, niin emaskohta siitä on hävinnyt, että haluaisin tästä selvitystä. Mutta nyt yleiset asiat, joista keskusteltiin tänä aamuna kertoakseni mielipiteeni niistä. Kyllä olen sitä mieltä, että on oikein hyvä järjestellä uudelleen valiokuntakokoukset, että ne todellakin pidetään maanantai-iltapäivästä torstai-iltapäivään iltaan, koska silloin ei täytyy käyttää lisärahaa tiistai- ja keskiviikko, vaan että jaetaan paremmin kokoukset viikolle. Ja varmaankin sen, hyväksyvät tämän. Mielestäni on hyvä, hyvin hyvä symboli, että työvälikunta oli valmis tekemään ehdotuksia, tai byro oli valmis tekemään ehdotuksia, miten voidaan säästää kirjallisista käännöksistä ja miten käännökset hoidetaan kokouksissa. Me tietysti monikielisyydestä täytyy pitää kiinni, mutta toisaalta voidaan löytää paljon, paljon parempia hallinnollisia ratkaisuja. Ja että silloin vain kun tarvitaan käännös, niin siitä ilmoitetaan. Mutta jos ei ole tarvetta, niin sitten ei sitä rahaa tarvitse käyttää. Eli kyse on hyvästä hallinnoinnista myös ja siitä, että toimitaan vastuullisesti budjettimme osalta. Tämä yleinen linja, että ollaan valmiita leikkaamaan 20 miljoonaa, on hyvä viesti. Sitten yleiskulukorvaus. Ensinnäkin sanon, että jäsenvaltiossani Saksassa oli tuomioistuimen päätös, että yleiskulukorvaus on ihan ok. Mutta nyt sitten tulen tarkistukseen. Tästä kysymyksestä täytyy toimia vastuullisesti ja osoittaa valmiutta rajoittamaan omia toimiamme, joten siinä mielessä jäädytys siinä on järkevää. Sitten matkakustannukset. Jo viime vuosina, enkä nyt halua olla demagoginen tai populistinen, niin olen aina puhunut sen puolesta, että on lyhyillä väleillä mahdollisuuksia flex lippuun eikä bisneslippuun, mutta sitten pitkät lennot tai jos tulee syrjäisimmiltä alueilta tai jos on terveysongelmia, jos on tietyn ikäisiä, niin siinä pitää olla joustavuus, valmiutta joustavuuteen, mutta tässä voidaan säästää rahaa silti. Ja pyro on nyt sitten valmis, puhemies on valmis 5 prosentin puitteissa tutkimaan mahdollisuuksia säästää rahaa, joita oikean suunnitelmalla on menossa. Ja he todellakin lupasivat löytää tapoja, että miten voidaan vähentää kuluja tässä, joten se pitäisi olla ihan hyvä. Sitten eurooppalainen historiatalo. Niin puhemiehistö sanoi jälleen kerran, että ei ole mieltä siinä, että on uusi tarkistus, koska keväällä oli jo löydetty kompromissi, mutta minun täytyy sanoa, että meillä on tiettyjä tietoja, joita silloin ei ollut. Joten kyseessä on reaktio siihen, että tähän mennessä ei ole ollut aivan selvää, että mikä oikeusperusta on. Nyt puhemiehistö argumentoi, että vierailukeskukselle on oikeusperusta, mutta se mitä haluan tietää, koska tähän mennessä en ole nähnyt tätä liiketoimintasuunnitelmaa. Ja haluan todellakin varmistaa, että kulut ovat hallinnassa, koska kaikki tiedämme, mitä se tarkoittaa, kun on uusia rakennuksia, mitä kustannuksia siihen liittyy. Eikä meillä mielestäni ole varaa siihen, että tulisi suuria ongelmia tai skandaaleja nyt tulevina vuosina siitä, kun otetaan huomioon poliittinen tilanne Euroopassa. Ja sen vuoksi, ennen kuin voin sanoa kyllä tälle kaikelle, minun täytyy tietää, mikä business plan on miten puhemiehistö hallitsee kustannukset, mitä kustannuksia jatkossa tulossa. Ja sitten kyllä mielestäni on tärkeää saada komissio tähän mukaan, koska he käyttävät sitä myös omille, omin, omien virailijoidensa osalta. Eli yhteiset kulut, yhteinen rahankäyttö tähän yhteiseen projektiin. Ja nämä asiat täytyy kuitenkin olla selvät ennen kuin voimme ryhmänä sanoa, että tämä meille sopii. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Olen varma, että komissio varmaan ihan mielellään kustantaa esimerkiksi kaikkien komission puheenjohtajien patsaat alkuvaiheista he ihan herra Barrosoon saakka. Sitten kollega Alvaro. Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, dass äh, diese... Kiitoksia puheenjohtaja. Sovittelukokous puhemiston kanssa äh, toi selkeästi esille sen, että vaikka tietysti nyansseissa on eroja, niin kuitenkin kollegat eh, ovat samalla linjalla esittelijän kanssa yleisellä tasolla. Tulkkaussäästö eh, säästötulkauksessa ja käännöksissä, niin niitä on ehdotettu. Ja tämä on pystytty saamaan aikaan puhemiestön kanssa ja on pyydetty erityisesti, että, että meillä myös on tässä vastuuta ja että budjettivaliokunta ottaa vaarin tästä vastuusta, että miten näitä säästöjä saadaan aikaan. Onko kysymyksessä sitten konsensusta, että tässä tulee myös rakennemuutoksia, että valiokuntakokouksessa käytetään resurssit järkevämmin. Tulkauksessa siitä ei ollut mitään vastalauseita. Ensin oli vaikutelma, että kun Portas esitti asiansa, esitti puheenvuoronsa, että hän olisi eri linjalla, mutta lopussa hän oikeastaan oli samalla linjalla. Ja tietysti on niin, että oikeus omaan äidinkieleen ja että voi puhua äidinkielellä ja lukea asiakirjoja omalla äidinkielellä, se tietysti periaatteessa pidetään yllä. Mutta nykyään kun on automatismi, että vaikka ei olisi tarvettakaan, kuten Pokros kuvaili, niin sittenkin asiakirjat saadaan ja tulkkaus on. Se on kuitenkin sitten resurssien tuhlausta, eikä ole kollegojen tulkkien työn arvon mukaista. Sekin pitäisi ottaa huomioon. Eli siinä mielessä uskon, että, että kun ollaan yhtä mieltä siitä, että täytyy taata resurssitehokas rahojen käyttö, eli jos tätä tulkkausta pyydetään, oman äidinkielen käyttöä ja sen käyttämismahdollisuutta ja asiakirjoja, niin sitten se taataan. Säästötoimet eivät ole mikään yksisuuntainen tie, siitä tulee aina seurauksia, kun säästetään. Budjetti-ihmisille on velvoite, ei pelkästään tehdä leikkauksia, vaan ottaa huomioon myös seuraukset niistä. Ja eihän kaikki tietysti näihin uusiin sääntöihin ole tyytyväisiä, mutta se on osa tätä vastuuta, joka tämän valiokunnan jäsenillä on. Siinä mielessä olen tästä ihan tyytyväinen ja kaikkien ryhmien kollegoita haluan kiittää, jotka tänä aamuna antoivat panoksensa. Muut avoimet kysymykset ovat palkat ja sitten Euroopan historian talo. Minulla ei siellä ole osakkeita, mutta ratkaisevaa on se, että mitä muut jäsenet sanovat, eli jos on yhteisrahoitus, ei voi olla niin, että Euroopan parlamentti ainoastaan kantaa tästä kustannuksen. Tietysti jos, kun komissiokin siitä hyötyy omien vierailijaryhmiensä osalta, tämä on ihan kiistatonta. Samaan aikaan olen varma, että jatkokeskusteluissa tulee yleiskulukorvauksestakin ehdotuksia. Minä olen ihan tyytyväinen siihen, että jäädytetään. Tietysti siinä tulee nimellisesti säästöjä, kun otetaan inflaatio huomioon. Mutta minulla on myös ymmärtämistä Portasen ehdotusta, koska se ei voi olla tässä ole varmasti yllättävää, koska olen ehdottanut samaa jo aiemmin. Eli 500 euroa säästää yleiskulukorvauksesta sanomalehti vähemmän saattaisi tarkoittaa sitä, mutta, mutta joka tapauksessa 500 euroa kuukaudessa mitä siitä sitten tulee vuodessa, niin sen, siinä mielessä täytyy miettiä, että onko tämä järkevä ratkaisu. Sitten palkoista puhuttaessa puhemiehistö vaatii tässä päätösvaltaa. Ja siinä täytyisi neuvotella toimintavälisestä sopimuksesta. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että budjettivaliokunta, jolla on merkittävä rooli budjetin asettamisessa, niin sillä pitäisi olla oma vaikutuksensa, jos sitä sopimusta pitää muuttaa. Jatkossa voidaan tehdä mielestäni menestyksekästä työtä, mutta kun minulla oli tänään e- edustaa puheenjohtaja tässä kokouksessa, niin haluan kiittää kollegoita kurinalaisesta ja rakentavasta työtä vasta tänä aamuna. Olen iloinen siitä, että tässä nykytilanteessa Euroopassa voidaan tehdä näin hyvää yhteistyötä. Euh, Haluaisin kiittää kiittää varapuheenjohtaja Alvaroa neuvottelujen käymisestä esittelijän ja kollegojen kanssa näinkin hedelmällisellä tavalla. Eli niin, miten urheilussa sanotaankaan, että eihän voittajatiimiä vaihdeta toiseksi. Sitten Laslo Surjan seuraavaksi. Mikrofoni. Okei. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nyt kun kuuntelin kollegojen mielipiteitä, minun mielestäni esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet hyvää työtä muutamia viikkoja tai muutamia päiviä ennen kuin parlamentin budjetin ongelmat olivat hyvin hankala asia. Eli nyt näyttäisi siltä, että ollaan menossa eteenpäin ja tästä olen iloinen. Hyvin lyhyesti haluaisin reagoida näihin esitettyihin mielipiteisiin. Ensinnäkin mitä tulee komission jäsenten patsaisiin, niin kannustaisin siihen, että vain ne, jotka eivät enää ole keskuudessamme, Siis ei koskaan elossa olevista henkilöistä patsaita tehtäisi. Haluatteko te tappaa heidät kaikki? Yes, I... Kyllä. Todellakin toivon, että alati paraneva terveydenhuoltojärjestelmä mahdollistaa sen, että me voimme tienata paljonkin rahaa. No, ne vitsit sikseen. Olen sitä mieltä, että ajatus siitä, että käännöksiä, tulkkausta ilman pyyntöä. Se on täysin elinkelpoinen ajatus. Me olemme keskustelleet tästä aikaisemmin. Nyt on aika hallinnoida näitä asioita ja tämä minun mielestäni on tärkeä asia. Mitä tulee tulkkaukseen kokouksissa, ei riitä, että katsotaan, onko kieli läsnä vai ei, koska virheitä sattuu. Kollegat, avustajat istuvat tuolla takana ja kuuntelevat, näkevät, onko jäsen paikalla. Jäsenen tilalle on saattanut tulla toinen jäsen itse esimerkiksi kun en päässyt äänestyksiin, niin kollega tuli tilalleni niin- ja me olimme läsnä. Suurin osa kokouksista kuitenkin äh, menee webstreamiin ja toimistoissa kyllä kuunnellaan, mitä kokouksissa tapahtuu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että eri tulkkauksia käytetään. Eli mitä tulkkaukseen tulee, niin minä vastustan, äh, että muutettaisiin näitä voimassa olevia sääntöjä. Joskus jopa tulisi lisätä tulkkaustarjontaa eikä vähentää sitä. Sitten mitä tulee matkakorvauksiin, no luonnollisestikin me voimme tehdä sen, mitä tilanne vaatii, mutta meidän täytyisi kuitenkin pitää kiinni tietyistä periaatteista. Mainitsen vain yhden. Jokainen parlamentin jäsen on tasavertainen. Eli syrjintä ja muut asiat, sellaiseen ei tule sortua. On ihan hyvä sanoa, että koska, no minun on tämä helppo sanoa, koska olen kaikkien, kaikki ikärajat jo ylittänyt, jos tällainen säätö otettaisiin käyttöön, mutta minä vastustan tämän tyyppistä syrjintää jäsenten välillä parlamentissa on myöskin hassua sanoa, että jos on joku lääkärin todistus, niin silloin sinulla olisi muita oikeuksia kuin muilla. Tämän haluaisin lisätä tähän keskusteluun, mutta lopuksi haluaisin todeta, että me olemme lähellä ratkaisua tässä epämiellyttävässä rumassa keskustelussa, varsinkin kansalaisten näkökulmasta tarkasteltuna. Eli niukkuuden aikoina tämäkin parlamentti näyttää, näyttää merkittävää, ei ainoastaan pintapuolista puolta asioista. Ymmärrän, että Tämä on ryhmien edustajien tarkoituskin. Sitten Dominique Riquet. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Jose Manuel hänen tekemästään työstä. Ja puheenjohtaja Alvaro myös halusin sitä kysymyksen. Panen merkille mielenkiinnolla ehdotukset, joita on tehty, jotta voitaisiin vähentää kuluja tulkkauksesta esimerkiksi, mutta minusta tuntuu kuitenkin siltä, että tässä on välitön seuraus nimittäin silloin päivärahat lisääntyvät. Onko se laskettu, koska on selvää, jos toimitaan viiden päivän ajan eikä neljän päivän ajan, niin on varsin selvää, että tämä parantaa työolosuhteita ja, ja vähentää tulkkauskuluja, mutta se lisää sitten päiväkorvausten määrää onko tämä sitten niin hyödyllistä? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Sitä toinen kysymys, yhdyn tässä huoliin, joita tehtiin tästä Eurooppa-talohankkeesta. Minä haluaisin, että järjestäisimme kuulemisen tässä valiokunnassa, että tietäisimme, mitä kuuluu näihin investointikuluihin. Niistä ei ole koskaan puhuttu mitään, niistä toimintakulut. Tämä tuntuu minusta varsin monimutkaiselta asialta. Hyväksyä jotakin sellaista, joka nyt ei ehkä ole mikään oikukaan, mutta kuitenkin varsin marginaalinen kysymys missä tahansa kontekstissa. Ja sitten kolmas kysymykseni, onko meillä tällaista kuvaa siitä, mitä 25 kansallista parlamenttia tekee tämän asian suhteen, jotta saisimme jonkinlaisen kuvan äh, siitä, missä tämä kuusorit liikkuu. Ei tämä ole mikään kaikkein tärkein pyyntö välttämättä, koska meidän motivaatiomme on tällainen sisäinen, olennainen ja eettinenkin tavalla, mutta ehkä olisi tärkeää, että tässä valiokunnassa ja parlamentissakin saisimme paremman kuvan siitä, mitä muualla, muuallakin tapahtuu, koska jo, kuulemmehan jatkuvasti, että jäsenvaltiot esittävät meille kommentteja näistä kysymyksistä ja me haluaisimmekin tietää, minkälaisiin toimiin he ryhtyvät omissa kansanedustuslaitoksissaan. Ja viimeinen kommenttini koskee matkoja minun on aina kyllä hämmästynyt täällä parlamentissa se, että on matkatoimisto, joka ei ole mikään virallinen elin tässä parlamentissa, ja sieltä sitten löytää kaikenlaisia varsin, maailman kalleimpiakin matkoja tai varsin kalliita matkoja. Ja jos sitten kääntyy tämä toimiston puolelle, niin on varma, että maksaa kaksi-kolme kertaa enemmän kuin jos käyttäisi internetpalvelua vaikka hyväkseen. Eikö olisi mitään keinoa parantaa toimintaamme tässä ja valvoa, eh, ehkä hiu, ei nyt valvoa matkojen hintoja, mutta pohtia sitä, emmekö toisaalta voisi eh, tehokkuuden ja hinnan kannalta saada paljon kannattavampia matkoja. Minä saattanut uskomaan niin, että me voitaisiin säästää paljonkin enemmän kuin nämä ehdotukset nyt on tehty, koska itse asiassa kaikki voi tehdä ihan mitä tahansa, milloin tahansa, miten tahansa ei mitenkään yritä löytää tällaisia kilpailukykyisiä tariffeja mepeille. Ei se mitenkään hyödytä ainakaan. Ja jos haluaisimme etukäteen tätä asiaa jo työstää, niin voitettaisiin paljon enemmän rahaa kuin jos pakotettaisiin 60 matkustamaan turistiluokassa. Kiitos. Se, mitä sanoitte siitä, mitä kansallisessa parlamentissa tapahtui. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tästä varmaan saadaan tietoa tulevina päivinä. Lyhyesti herra Alvaro ilmeisesti haluaa reagoida herra Rikeen puheenvuoroon. Äh, kurze replik war ja die Frage war, ob... Niin ihan lyhyt vastaus vain. Te kysyitte siitä, onko otettu huomioon päivärahat. Itse asiassa asia on niin, että jos ei ole täällä läsnä, silloin ei saa päivärahaakaan. Joten jos täällä viettää ylimääräisen päivän, silloin saa ylimääräisen päivärahan myös. Olisi aika hämmästyttävää, jos kustannukset itse asiassa nousisivat. Uskon, että työviikon pitäisi mennä maanantaista perjantaihin vähintään sama henkilökohtainen mielipiteeni, mutta tässä tilanteessa en usko, että olisi kovin hyvä PRn kautta keskustella siitä, että lisätään päivärahabudjettia. En oikeastaan tiedä, miten tämä nähtäisiin ja tulkittaisiin jäsenvaltiossa ottaen huomioon tämänhetkinen talousarvio tai budjettitilanne, joten varoittaisin tällaista vastaan. Enkä edes tiedä, voidaanko tästä vetää mitään loogista johtopäätöstäkään. Mitä tulee sitten matkatoimistoon täällä parlamentissa ja matkojen ja lomamatkojen hintoihin, niin me olemme panneet merkille, että hinnat tässä matkatoimistossa ovat paljon korkeammat kuin muualla. Mutta eihän teidän tarvitse käyttää tätä matkatoimistoa. Herranen aika, tehän voitte mennä nettiin suoraan ja löytää sieltä halvemman lipun. Sitten Vladimir Manka. Uh, možno niektorí kolegovia Kiitos. Ehkä tietyt kollegat eivät tiedä sitä, että meillä äh, on omat ohjelmamme ja omat kokouksemme ja äh, tiettyihin kokouksiin asiakirjakäännöksiä ei saada, koska aikaa ei ole ollut. Ja on yleinen käytäntö, että äh, käännökset tulevatkin jälkikäteen, mutta silloinhan niistä ei enää ole hyötyä. Eli tässä olisi ehkä säästön paikka, kun olin esittelijänä vuoden 2010 budjetissa. Yritin vakuuttaa muut jäsenet siitä, että tehtäisiin tilintarkastus tarkasteltaisiin sitä, miten parlamentti ja muut toimielimet toimivat, koska kun tilintarkastustuomioistuin toimi samalla tavalla, niin he saivat suuria säästöjä aikaan. Ensimmäisellä yrittämällä tämä ehdotukseni ei mennyt läpi, jätin sen käsiteltäväksi uudestaan ja silloin tehtiin useampia ehdotuksia. Mehän käymme Strasbourgissa kerran kuukaudessa ja siellä on kaksi sisäänkäyntiä. Sieltä löytyy turvamiehet koko vuoden Eli jos me voisimme tästä hankkiutua eroon ja pitäisimme siellä turvamiehet läsnä vain istuntojen aikana, niin tässä säästettäisiin paljon rahaa. Parlamentti ei kuitenkaan suostunut siihen, että tarkasteltaisiin parlamentin toimintatapoja, siis DG Inlon ja turvapalvelujen kannalta. Tässä puhutaan hienoista asioista säästöjen aikaansaamiseksi. Me voimme puhua hienoista ajatuksista ja ehdotuksista, mutta me emme voi arvioida tarkalleen, minkälaista säästöistä olisi kysymys. Ja jos tällainen tilintarkastus suoritettaisiin, niin silloin meillä olisi selkeämpi kuva. Olen ollut oman alueeni pormestarina 20 kuukautta nyt ja olen saanut aikaan suurekin säästöjä ilman, että olen joutunut rajaamaan mitään oikeuksia tai palveluja. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen esimerkkiä tulisi seurata ja löytää niitä keinoja säästää rahaa. Kiitos, kiitos hyvä kollega ja kiitokset, että muistutitte meitä tästä mielenkiintoisesta kokemuksesta. Sitten Roa Wertman. Kiitoksia. Puheenjohtaja kaksi asiaa. Olen itse kielelän ihminen, puhun useita eri kieliä, mutta toimin poliittisessa ryhmässä, jossa käsitellään Turkin, Kyproksen, suhteita ja me sovimme etukäteen, miten toimimme käännöksen tulkkauksen osalta ja päätimme valita kaksi kieltä. Tämä olisi hyvä myös suuremmillekin val- val- valtuuskunnille, jotta voitaisiin säästää rahaa. Asiat, joita minä käsittelen, puhun lähes täydellistä englantia ja ranskaa, joten... Was heißt, dass er Englisch ist die niin jos englanti on tämä peruskieli, jos minä puhun saksaa, sitten se käännetään englanniksi. Ja... Mutta tietysti kaikella kunnioituksella monikielisyyttä kohtaa, joka meillä eu on, niin jokaisessa valiokunnassa tietysti voidaan saada aikaan suuria sääntöjä. Tietysti, että voi puhua äidinkieltä ja lukea äidinkieltä, mutta kyllä poliitikoilta meiltä vaaditaan tiettyä joustavuutta, erityisesti talouskriisin aikana. Täytyy ajatella uudelleen. Matkakuluista kaksi huomiota. Toinen on se, että voi ostaa halvemman lipun tai sitten äh, käyttää lyhyttä tai ainakin pientä matkatoimistoa kotopuolessa. Näistä voi, näistäkin voi hyötyä säästöjä. Aiemmin oli yksi könttäsumma maksu, matkakuluista, nyt on kustannusten mukaan. Mitä kuuluu matkakustannuksiin nyt verrattuna aikaisempaan? ehkäpä voitaisiin ajatella tätä kokonaiskustannussummaa, että sitten voisi itse miettiä, että maksaako itse lisää vai, vai matkustaako ekonomiluokassa. Merci beaucoup. Suurkiitokset. Esittelijä kirjasi ehdotuksen. Ja sitten Joran Färm. Thank you, chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja Derek Vaughan Varjon esittelijänä on puhunut jo ryhmän nimissä, eli haluan vain muutaman lisäkommentin tehdä. Ensinnäkin haluaisin todellakin kiittää esittelijää koska on äärimmäisen tärkeää, että nyt ollaan lähellä konsensusta, vaikkakin Piru piileskelee aina niissä yksityiskohdissa, mutta kuitenkin yleisesti ottaen konsensus on olemassa. Muutama tärkeä kohta. Fernandes mainitsi sen, että saattaa olla juridisia ongelmia, jos ryhdytään puhumaan tiettyjen avustusten jäädyttämisessä, jäädyttämisestä. Me olemme nähneet oikeusasioiden valiokunnan kirjeen, sehän on asioista vastaava valiokunta, mutta kukaan ei ollut kuitenkaan puhunut palkoista, on puhuttu kulujen indeksoinnista. No, tietenkin puheenjohtaja voi tehdä tästä päätöksen. Olisivatko tällaiset tarkistukset teidän mielestänne hyväksyttäviä vai ei? Koska minun mielestäni tämä olisi todella outoa, koska tämä tarkoittaisi sitä, että puhemiehistön oikeus tehdä päätöksiä avustusten eh, indeksoinnista, silloin budjettiviranomainen ei voisi asettaa näitä summia. Minun mielestäni tämä ei ole mahdollista. Me tarvitsisimme juridisen analyysin tästä, koska olisi todella outoa, jos juridisista syistä me emme saisi jättää eh, käsiteltäväksi lisäksi tarkistuksia, joissa puhuttaisiin avustusten jäädyttämisestä ja on äärimmäisen tärkeää, että tämä asia saadaan ratkaistua. Sitten tämä eurooppalainen historiantalo hanke me olemme pyytäneet moniakin asioita tilanteen selvittämiseksi. Me olemme pyytäneet oikeusperustaa. Esittelijä on oikeassa. Meidän ei tulisi poiketa niistä päätöksistä, joita on tehty arvioiden suhteen ennen kesää, mutta ongelmana on se, että silloin kun nuo päätökset tehtiin näistä arvioista, me emme tienneet, mikä oikeusperusta oli ja mitä sen seuraukset olisivat. Ongelma on se, että me olemme ehdottaneet oikeusperustaa, oikeusperusta tarvitaan, mutta me haluamme myöskin yhteisrahoitusta muilta toimielimiltä. Ja ongelma on nyt se, että se oikeusperusta, jota pääsihteeri on ehdottanut, niin se sulkee pois yhteisrahoituksen, koska muut toimielimet eivät voi rahoittaa esimerkiksi meidän vierailijakeskustamme. Tämä on ongelma ja tähän on löydettävä ratkaisu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän kannaltamme on yhtä tärkeää saada yhteisrahoitus kuin on tärkeää saada oikeus oikeusperusta, eli meidän täytyy todellakin keskustella siitä, minkälainen oikeusperusta mahdollistaisi yhteisrahoituksen muiden toimielinten kanssa. Tähän täytyy löytää ratkaisu tai muuten tätä hanketta ei voida tukea. Sitten matkakorvaukset. Jokainen, kaikki ovat samaa mieltä siitä, että ratkaisu täytyy löytyä, mutta minun mielestäni olisi äärimmäisen hyvä, jos puhemiehistö voisi tehdä ehdotuksen, eh, mitä näihin yksityiskohtiin tulee, koska meidän on täysin mahdotonta eh, ryhdyt, ryhtyä laatimaan säätöjä siitä, saako matkustaa bisnesluokassa, mitä tapahtuu kanta-asiakaspisteille ja niin edelleen. Me tarvitsemme kestävän ehdotuksen liittyen kaikkiin näihin yksityiskohtiin ja niiden täytyy tulla puhemiehistöstä ja on tärkeää, että puhemiehistössä tämä otetaan vakavasti. Sitten herra Rikeelle. Meillä on kaksi tarkistusta jotka voisivat olla ratkaisuja hänen kysymyksiinsä. Ensinnäkin tutkimus, vertailututkimus suhteessa muihin parlamentteihin. Kyllä, voitaisiin tällainen tutkimus tehdä. Tarkasteltaisiin muita parlamentteja, jotta löydettäisiin hyviä ajatuksia lisäsäästöiksi, mutta myöskin, että saataisiin kohtuullinen arvio meidän parlamentin kustannuksista. Onko, ovatko meidän kustannukset liiallisia muihin verrattuina? Tämä on ehdotus, joka täytyisi ottaa vakavasti minun mielestäni. Ja sitten kun puhutaan matkatoiminnasta, toimistosta. Me olemme samaa mieltä herra Rikeen kanssa ja herra Alvaron kanssa näistä ongelmista, jotka liittyvät matkatoimistoon. Ja tästä syystä me olemme ehdottaneet, että puhemiehistö tarkistaisi sopimusta matkatoimiston kanssa. Sitä täytyy todellakin tarkastella. Ja sitten lopuksi nyt minun täytyy laittaa eri hattu päähän, koska en voi puhua ryhmäni nimissä, vaan äh, Ruotsin valtuuskunnan nimissä. Tietenkin suurimmat säästöt saataisiin, jos meillä olisi yksi ainoa toimipaikka parlamentille. Välittömästi saataisiin valtavia säästöjä aikaan. Yksittäiset jäsenet ovat tehneet tästä tarkistuksen ja tätä ei tulisi äh, unohtaa, mutta siis en puhu ryhmän nimissä, vaan aivan omissa nimissäni. Kiitos. Kiitos tulkkausongelmat eivät mahdollistaneet sitä, että olisin ymmärtänyt tämän viimeisen lauseenne. Jan Mulder. Thank you, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin ehkä olette huomannut, minä en puhu äidinkieltä valiokunnassa, vaan olen sitä mieltä, että politiikassa saada ihmiset vakuuttuneiksi ja yksi suurin osa ihmisistä täällä ymmärtää englantia, ja minulla on sellainen pieni toivo, että olen vakuuttavampi englanniksi kuin hollanniksi. Mutta tämä ei tietenkään ilahduta mitenkään tulkkia, sen kyllä tiedän. Mitä minun siis tulee useatkin kokoukset, joissa voisin pärjätä ilman hollannin tulkkausta. Kuitenkin on yksi toinenkin asia, joka tähän liittyy. Noin kahden, kolmen vuoden ajan meillä on ollut käytössä tämä webstreaming netti nettiin kokousten meno, ja on mahdollista, että ihmiset kaikkialla Euroopassa kuuntelevat. Siis jos on julkisia kokouksia ja joku kieli peruutetaan, niin se tarkoittaa on kuitenkin investoitu huomattavasti tähän nettijärjestelmään, niin silloinhan siitä tulee aivan turhaa, jos yhtäkkiä heitetäänkin yksi kieli yli laidan. Tämä pitää siis ottaa mielestäni huomioon julkisissa valiokuntakokouksissa. Me olemme tehneet tämän investoinnin ja olemme toivoneet, että paljonkin ihmisiä seuraisi meidän toimintaamme. Koskaan kuitenkaan voi tietää, onko näin todella. Mitään merkkejä ei ole, mutta kun tällainen investointi on tehty, meidän pitää varmistaa, että kaikki kielet ovat käytettävissä. Euh, Kiitos. No, tässä tapauksessa olisimme samassa tilanteessa kuin mitä tulee virallisen lehden lukuun. Siis sieltähän löytyvät kirjalliset versiot julkisista keskusteluista. Sieltä se löytyy alkuperäisellä kielellä – Eli ne, jotka osaavat puhujan kieltä, voivat ymmärtää heti, mutta muut ovat toisessa asemassa. Sitten Reimer Böge. Also was das Sprachenregime angeht. Mitä kielijärjestelyihin tulee, niin varmaan olemme kaikki sitä mieltä, että tässä täytyy olla jäsenten tasaveroisuus ja siellä missä pyydetään, niin sitten täysin täytyy olla taattu sen mukaan palvelu. Onhan tällä aika suuri luksus kuitenkin myös yllä tässä talossa. Ja sitten sen vuoksi olen varjoesittelijöille esittelijöille kiitollinen, että puhemiestön kanssa on pystytty käsittelemään tätä käsitystä, äh, kysymystä intensiivisesti. Se on osoitus siitä, että meillä on monia mahdollisuuksia näyttää julkisuudessa, että teemme johtopäätökset ja 1,9 marginaali on. Ja Ja myöskin sitten hakijamaat otetaan huomioon tässä budjetissa. M mutta mikä on sitten UK siihen, että meidän kaikkien pitää oppia englantia. Se tietysti maksaa koulutusjärjestelmille kansallisella tasolla paljon. Paketti on yleisellä tasolla hyvällä tiellä, mutta haluaisin vähän varoittaa Voin hyvin muistaa, että tarvittiin enemmän kuin vuosikymmen siihen, että löydettiin ratkaisu toimielinten välisissä neuvotteluissa, mutta sitä ennen myös parlamentissa. Oli kyse sitten henkilöstösäännöstä, työntekijöiden palkkaamisesta, monissa kysymyksissä oli näin. Tässä on se vaara, että Pandoran tässä avataan. Ja siinä on monia oikeudellisiakin ongelmia, jotka täytyy ottaa vakavasti huomioon, joita ei voi noin vaan työntää sivuun. Mitä sitten budjettivaliokunnan ja puhemiesten suhteeseen tulee, niin olen kovasti sen puolella, että valiokunta tekee oman työnsä. Silloin kun minä olin puheenjohtaja, niin minua usein ärsytti se, että puhemiehistö ei ollut tehnyt kotitehtäviään. Ja me sitten budjettivaliokuntana keskustelussa ja äänestyksessä meidän piti tehdä sitä johtopäätökset. Sitten oli paljon intensiivisiä keskusteluja sen aikaisen pääsihteerin kanssa koordinaattoritasolla, ja sitten pystyttiin saamaan näin, tämän intensiivisen vuoropuhelun kautta saatu asioita hoidettua. Olen edelleen sen puolesta, että kunnioitamme työjärjestystä edelleen. Mutta mitä sitten, jos joku ei tee kotitehtäviä, sitten tulee tyhjiö. Ja sitten budjettivaliokunnan täytyy ottaa vaarin vahvemmin vastuistaan kuin puhemiehistö, jos puhemiehistö sitä ei tee tarpeeksi. Eli järkevä tasapaino tässä täytyy löytää. Toisaalta mm, haluan vielä viitata siihen, että, että kun puhutaan palkoista, niin en ole koskaan ymmärtänyt, että että jäsenten palkka on vain 38 prosenttia tuomarin palkasta. Olemmeko me vain kolmasosan arvoisia siitä? En ole ymmärtänyt siitä, että puhutaan jäädyttämisestä, lisätoimista. Kun ollaan siinä tilanteessa, että jostakin jäsenvaltioista että tiettyjä jäsentä pitää maksaa tietysti jäsenval- tietyille jäsen- jäsenvaltioille vielä lisää veroja. Eli tässä voi tulla yli 700 eroja, äh, veroja saksalaisille jäsenille vielä kansallisella tasolla. Niin kauan kuin tässä ei ole tasaveroisuutta, niin en hyväksy sellaisia tarkistuksia niiltä jäseniltä, joilla tätä lisäveroa ei ole. Mutta sitten kun puhutaan yleiskulukorvauksesta, joka on tietysti osa tätä yleissopimusta, niin kuin on tuomioistuimessakin osoitettu, niin ehkäpä se sitten pitäisi ottaa huomioon myös jäsenten tasaveroisuus tässä, että on jäseniä, joilla on suuria äh, harvaan asuttuja vaalipiirejä, joissa täytyy valtavasti matkustaa. Ja sitten on sellaisia, jotka edu- edustavat vaalipiiri, jossa on miljoona kansalaista, jossa voi ottaa kansalaiset huomioon täysin eri tavalla. Eli siinä mielessä tässä on helppo tällaisia yleisvastauksia esittää. Sitten matkakustannuksista, onko sitten Economy Flex vai Business-lippu? Se on kiistanalaista, säästääkö siinä? Jos Economy Flex on täynnä, tarvitsee bisnestä, sitten tietysti joskus täytyy muuttaa lippuja, se onnistuu vain bisneksessä. Ja sitten delegaatioiden määrä. Ja matkustajien ympäri maailmaa, sehän on hienoa ja niillä on tärkeä merkitys Euroopan parlamentille. Mutta jos katsotaan kulurakennetta siellä, niin se olisi paljon jännittävämpää mielestäni. Uskon muuten myös, että nyt tänä aikana, kun koko EUn olemassaolo on vaakalaudalla, niin ehkäpä jos ajatellaan sitten sitä, että miten paljon päiviä vietetään Brysselissä ja miten paljon vaala- vaalipiirissä, Niin siinä mielessä valiokunta kokouksien määrä valiokuntaviikolla on tietysti tärkeä asia. Mutta se, että olisinko minä valiokuntaviikolla täällä maanantaista perjantaihin, ehkäpä tiistaista perjantaihinkin, mieluummin kuin maanantaista torstaisin. Eli kaikki voidaan järjestää. Tämä eivät järjestelykysymyksiä. Ja kaikki kollegat voivat antaa oman panoksensa siitä, että säästöjä saadaan aikaan. No, järkevällä kehitystiellä ollaan yleisellä tasolla. Ja jostakin yksityiskohdista täytyy vielä tulevina viikkoina puhua, jossa varmaan voidaan löytää myös kompromisseja, mutta samaan aikaan keskittyä olennaiseen. Kiitoksia. Bien, je vous remercie. Kiitos aika kuluu vielä. Salvador Garriga ja kolme kollegaa on pyytänyt uudelleen puheenvuoron, eli Salvador ja sitten hyvin lyhyet muut puheenvuorot, jotta esittelijä voi vetää johtopäätöksen. Salvador. Muy breve, presidente. por... Lyhyesti puheenjohtaja. Nyt kun on pidetty tällainen talous- ja rahasarjan kokous, niin sitten voidaan saada aikaan myös verounioni, niin kuin tässä näin voitaisiin hyvinkin aloittaa ja mielestäni tämä olisi panos meiltä rakentaa Eurooppaa, mutta kolme asiaa, jotka tulivat esille myös keskustelussa. Ensinnä en usko, että järkiperäistäminen tulkkausmenoissa juurikaan tarkoittavat sitä, että tulkkaus vähenee, vaan tässä vain panna resurssit sinne, missä niitä tarvitaan. Ja meidät jotka olemme koordinaattoreita, meillä on moniakin kokouksia virallisten salien ulkopuolelle, ja me tiedämme, että varsin usein on välttämätöntä saada tulkkaus ja sitten en kuitenkaan sitä saa. Joten meidän pitäisi toimia tässä paljon tehokkaammin ja mahdollisesti myös edullisemmin. Mitä tulee matkakuluihin, niin Ferran Fernandesin ehdotus oli varsin järkevä. Pitäisi ottaa huomioon ajatukset, joita EPP jo tarkistuksessaan esitti, ja myös kommentit ST ja liberaali- ja vihreiden ryhmiltä. Tämä on siis aika konsensushenkinen ehdotus, erityisesti sen takia, että se on tasapainoinen. Jotkut muista tarkistuksista, joita tehdään esimerkiksi ovat syrjiviä, koska ne teevät vain sen sattumanvaraisen eron matka-aikojen välillä, eikä ollenkaan oteta huomioon sitä, että matkustaa myös autolla tai junalla, ja nekin pitäisi ottaa mukaan tähän tarkistukseen, niin suoraan sanottuna näin syntyisi erilainen tilanne henkilö, henkilöiden välillä, ja tämä johtaa syrjintään vain. Sitten yleinen ehdotus, niin kuin kollega Fernandes teki, tuntuu meistä paljon tasapainoisemmalta. Sitten jos se erotetaan päivärahat, niin ainoa mitä sanoo, mitä kuulin tämän aamun sovittelussa on, että tämä kuuluu puhemiehistön valtuuteen. Se määrittelee, mi- miten vuodessa nostetaan näitä päiväkorvauksia. Me voimme antaa poliittisen mandaatin tässä valiokunnassa ja pyytää, että mm, rahat järjestetään, mutta kuitenkin tämä kuuluu puhemiehistön päätösvaltaan. He päättävät, mikä tämä käytännössä on. Jos he saavat poliittisen selkeän sanoman siitä, että parlamentti haluaa jäädyttää päivärahat vuoden 11 aikana, silloin puhemiehistö ei tule soveltamaan tätä vuosittaista nostoa korvauksissa päivärahoissa, vaan käyttää tätä saamaansa poliittista mandaattia parlamentilta. Näin kuulin tänä aamuna. Ja sitten vielä eurooppalaisen historian talosta. Uskon, että tämän päivän kokouksessa tuli varsin selväksi se, että on valittu oikeudellinen perusta, koska se oli välttämätöntä saada oikeudellinen perusta, eikä tämä mitenkään tarkoita sitä, etteikö voisi olla yhteisrahoitusta olemassa. Sen sijaan sovittelussa sanottiin pääsihteerin sulla, että tässä asiassa pitää tutkia sitä, miten voidaan yhdistää Euroopan komissio palveluihin. Siis suoraan sanottuna sopimus komission ja parlamentin kesken siis yleensä parlamentti tarjoaa näitä palveluita, mutta tässä konkreettisessa tapauksessa historiatalon yhteydessä voitaisiin pohtia tällaista vastakkaista järjestelmää, jossa juuri Euroopan komissio antaisi sen palvelun, jotta voitaisiin, ja jotta voitaisiin saavuttaa tällaista yhteisrahoitusta. Uskon, että kaikki poliittiset ryhmät ovat tästä kuitenkin aika pitkälti samaa mieltä. Tässä minulta kommentteja puheenjohtaja. Hyvä. Herra Portas, yksi lause. Eh, eh, Kiitos hyvin lyhyesti. Haluan vain kommentoida sitä, mitä herra Böke sanoi. Yksi ainoa tarkistus kaikista jätetyistä tarkistuksista liittyy jäsenten ohjesääntöön. Tämä on minun tarkistukseni ja siinä ehdotetaan palkkojen jäädyttämistä. Tämä tarkistus todellakin juontaa juurensa sääntöön 10, jossa sanotaan, että se on 38 prosenttia tuomioistuimen tuomarin palkasta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mutta ainoastaan tässä tapauksessa että poliittisen viestin täytyy tulla meidän taholtamme. Jos sitten käydään keskustelua neuvoston ja komission kanssa näistä, niin sitten voidaan tarkastella sitä, voitaisiinko päästä sopimukseen, jotta joko muutettaisiin tätä artiklaa ohjesäännössä tai sitten saataisiin aikaan yleissääntö, jolla korkeammalla tasolla jäädytettäisiin palkat, asetettaisiin katto ja se koskisi sitten koko Euroopan unionia. No tässä tietenkin tämä vaikuttaisi myöskin tuomareihin. Mutta meidän täytyisi olla käytännönläheisiä. Tämän tyyppisen sopimuksen aikaansaaminen on paljon helpompaa kuin että saataisiin aikaan se sopimus, jota neuvosto ajaa tapa, eli muutettaisiin Lissabonin sopimuksen artikloita artiklaa, joka on ollut olemassa jo viimeiset 30 vuotta. Eli ei tässä Pandoran lipasta olla avaamassa. Tässä on kysymys poliittisesta aloitteesta, joka liittyy yhteen ainoaan artiklaan jäsenten ohjesäännössä. No tietenkin tämä on riippuvainen poliittisesta tahdosta. Tahdommeko me tätä vai emme? Sitten kaikki muu, matkakorvaukset, yleisökorvaukset, päivärahat, ne ovat riippuvaisia puhemiehistön päätöksestä. Ja täten meidän on täysin oikeutettua sanoa, että meidän täytyy tehdä leikkauksia, ei ainoastaan toiminnassa, vaan myöskin meidän täytyisi tehdä leikkauksia omaan kulurakenteeseemme. Tässä on kysymys luottamuksesta. Niin, tämä kyllä meni perille. Euh, vain yksi kysymys. Tämä liittyy tähän kielikysymykseen. Sehän on tärkeä. Onko otettu huomioon se seikka, että tullaan ottamaan mukaan uusikin kieli? Onko se otettu jo tähän mukaan? Rainer, 30 äh, sekuntia, jotta vastaat Miguel Portasille. Haluan vain varoittaa näistä, että mennään käsittelemään tätä työjärjestystä se on Pandoran lipus. Tietysti minäkin ihmettelen, että miksi tätä keskustelua käydään, kun ilmeisesti toimielimissä on yli 6000 ihmistä, jotka työntekijää, kaikista toimielimissä, jotka ansaitsevat enemmän kuin me. Jos tällaista keskustelua käydään ja halutaan avata henkilöstösäännöt, niin sitten Joudutaan aina näihin keskusteluihin. Mutta toivotan teille onnea näissä keskusteluissa vuosi vuodelta. Jos keskustellaan sitten budjettineuvottelun aina jäsenten päivärahoista, se ei vie meitä yhtään eteenpäin. Tässä on yksi hyvin tärkeä ydinviesti tästä keskustelusta, että juuri budjettivaliokunnan toiminnan, esittelijän välillisyyden toiminnan kautta olemme päässeet siihen – että 2,3 prosentin asiasta on päästy eteenpäin ja tiettyä liikkumavaraa on saatu aikaan kun otetaan huomioon koko parlamentin budjetti. Sen täytyy olla se ydinviesti. Ja siihen on, sen hyväksi on tehty paljon työtä. Ja kun ajatellaan rakennereformi pyrkimyksiä talossa, se on alku ja tulevina vuosina tulee tästä jatkomahdollisuuksia esiin jatkaa työtä hyvin johdonmukaisesti tähän samaan suuntaan. Jöran Farm, minuutti. On the member statute. I completely... Jäsen ohjesäännöstä olen täysin samaa mieltä palkosta Raimeren kanssa. Mielestäni tähän emme voi koskea. Se on periaate, joka löytyy yhdessä päätettyyn henkilöstösääntöön, johon me emme voi puuttua budjettipäätösten kautta. Palkkojen kohdalla olen samaa mieltä, mutta en ole vakuuttunut siitä, kun indeksoidaan korvauksia. Meillä on juuri ne velvoite maksaa kol- palkka 32 prosentin pohjalta, mutta meitä ei sido se, että meidän pitäisi indeksoida myös erilaiset korvaukset. Tämä kuuluu eh, erikoisoikeutena puhemiestölle, mutta me taas asetamme nämä summat budjettikohteen, enkä ole varma siitä, että työ, puhemiehistön etuoikeus ylittää meidät. Mehän voimme kuitenkin astaa nämä summat budjettikohtiin. Minä todellakin toivoisin, että te puheenjohtaja voisitte tarkistaa tämän asian. Olemme täysin samaa mieltä palkoista, mutta indeks, indeksoinnin kohdalla en ole ihan niin varma. Mielestäni meidän pitää keskustella tästä, koska nyt meillä on joukko tarkistuksessa. Vaaditaan, että korvauksia jäädytetään meidän ryhmässämme. Vaadimme, että jäädytettäisiin kaikki korvaukset, ei vain matka, vaan myös pöytäkorva, päivärahat, yleiskulukorvaukset ja niin edelleen, meidän pitää todellakin voida tietää, mitä kaikkea voimme valiokuntana tehdä, ja mielestäni on iso ero palkkojen ja indeksaatiokysymyksen välillä. Me tulemme tarkistamaan tämän tärkeän kohdan. Viimeinen puhuja Rova Andreasen ja sitten esittelijä tekee ehdotuksen. Eh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen sitä, että tulin tänne myöhässä, olin puheenjohtajakokouksessa ja toistan sen, mitä tänä aamuna kokouksessamme sanoin. Meillähän oli sovittelukokous puhemiehistön kanssa. Ensinnäkin me pyysimme puhemiehistöltä tiettyjä tutkimuksia tiettyihin kulualueisiin liittyen, esimerkiksi se, mikä on Lissabonin sopimuksen mukanaan tuoma henkilöstön määrän lisäys. Me emme ole koskaan saaneet mitään arviota tästä on huhuja siitä, että uudet henkilöstösäännöt lisäisivät matkakustannuksia mutta meillä ei tästäkään ole mitään arviota ja on täysin välttämätöntä tietää, jotta tiedämme, missä säästöjä voidaan saada aikaiseksi. Sanoin jo eilen ja toistan sen nyt. Olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu äh, korvausten jäädyttämisen oikeutuksesta tai laillisuudesta tai laittomuudesta. Tämä asia kuuluu oikeudelliselle yksikölle ja oikeudellinen yksikkö eilen sanoi, että sekä korvaukset että palkat, niihin kohdistuu juridisia rajoituksia. Ja sitten tärkein kommenttini liittyy Euroopan historian taloon. Pääsihteeri ehdotti, että uudessa oikeusperustassa, itsekin sain tästä tietää vasta eilen, sinne voitaisiin saada tällainen palveluyksiköiden välinen sopimus komission kanssa, mutta minun mielestäni tämä ei ole ratkaisu, koska komissio maksaisi sitten kustannukset meidän sijaan. Tässähän puhutaan säästöistä Euroopan unionin budjettiin yleisellä tasolla, eli tällainen palveluyksiköiden välinen sopimus ei minun kannaltani ole minkäänlainen ratkaisu. Kiitos. Bien, je, je vous remercie. Kiitos. Oikeusasioiden valiokunnan kirje, ei oikeudellisen yksikön kirje. Tämän verran korjaan. korjaan. Kello on 12, hyvät kollegat, neljän minuutin kuluttua kokouksemme tulkkausregiimi muuttuu, koska silloin alkaa koordinaattoreiden kokous, eli tietyt kielet jäävät, mutta eivät kaikki. Tässä käännyn esittelijän puoleen parlamentin ensi vuoden budjetista sovittelun ja sovittelukokouksen johtopäätösten esittelemisen jälkeen me kävimme hyvin rikkaan keskustelun. Haluatteko vetää johtopäätökset nyt vai onko teidän kannaltanne parempi, että nyt käynnistämme koordinaattorien kokouksen ja keskustelemme tästä koordinaattorien kesken, eli nyt Aloitamme koordinaattorien kokouksen kello 12-kello 14, eli kaikki kielet eivät ole läsnä, eli keskeytän kokouksen joksikin aikaa, jotta kaikki ne, jotka eivät osallistu koordinaattorin kokoukseen, poistuvat salista ja me jatkamme valiokunnan kokousta kello 15. Kokous on siis päättynyt ja koordinaattorit voivat jäädä tänne saliin. Yes,